Good morning, colleagues. Um, we, we can begin. Hyvää huomenta, kollegat. Voimme lähteä liikkeelle tänä aamuna kohdasta kuusi. Hienoa, että olette täällä viimeisenä työpäivänä. Eli erityiskiitokset niille, jotka ovat vielä paikalla. Lähdemme liikkeelle tilannekatsauksesta Euroopan turvallisuusagendan osalta. Tärkeä aihe. Kuulemme komission pääosaston esityksen Huhtikuussa komissio hyväksyi tämän agendan, jossa puhutaan EU-tason toimistojen kautta EU-komissio haluaa vastata turvallisuusuhkiin ja terrorismin haasteisiin 2015-2020. Agendassa komissio selvittää haluansa parlamentille ja neuvostolle säännönmukaisesti esittää päivitettyä tietoa tämän agendan täytäntöönpanosta. Joten tänään komissio pitää ensimmäisen alustuksensa tilannekatsauksena. Mitsi komissiosta antaa ensimmäisen esityksen ja sen jälkeen kysymyksiä ja kommentteja jäseniltä. Olkaa hyvä. Teillä on puheenvuoro. Thank you very much. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Oikein hyvää huomenta. Kuten sanoitte alustuksessanne, Euroopan turvallisuusagenda, joka hyväksyttiin tämän vuoden huhtikuussa, komissio aloitti äh, päätellä käydä kaksi kertaa vuodessa neuvoston ja parlamentin kanssa keskusteluja strategian täytäntöönpanosta. Ensimmäinen päivitys on nyt tässä tilanteessa, jonka taustalla ovat nämä traagiset tapahtumat 13. marraskuuta. Ne aloittivat tiettyjen toimien nopeuttamisen. Ennen kuin menen viime kuukausien konkreettisiin tuloksiin, haluaisin lyhyesti puhua siitä, millainen, millä tavalla turvallisuusagenda on luonteeltaan jaettu. Siinä on Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteistyötä korostettu tuloksiin pääsemiseksi. Tällainen yhteinen omistajuus on asia, jota Euroopan parlamentti on vahvasti painottanut, erityisesti viimeisessä heinäkuun päätöslauselmassaan. Toimielinten välillä vallitsee samankaltaiset näkemykset agendan sisällöstä. Näin ollen toiminnan prioriteetti asioista ollaan yhtä mieltä tulevia vuosia ajatellen. Tällainen yhteinen omistajuus itsessään on oikeastaan tämän turvallisuusagendan ensimmäinen saavutus. Lissabonin jälkeisessä ympäristössä rakentava yhteistyö toimielinten välillä on aivan ratkaisevan tärkeä. Sitten on hyvä puheenjohtaja turvallisuusagendan hyväksymisestä alkaen komissio on tehnyt lähestöyhteistyötä puheenjohtajavaltion ja jäsenvaltioiden kanssa kehittääkseen yhteiset puitteet, joiden kautta voimme valvoa saavutettuun edistyksen täytäntöönpanoa. Tässä on täytäntöpanoasiakirja, jossa tarkastellaan eri neuvostojen ja komiteoiden tekemää työtä puheenjohtajakauden aikana. Asiakirjan avulla komissio ja neuvosto voivat varmistaa johdonmukaiset toimet ajoituksen kannalta. Tätä menettelyä tullaan käyttämään valvontavälineenä agendan loppuun asti. Sitten konkreettisiin tuloksiin. Kuten tiedätte, Euroopan turvallisuusagendassa käsitellään tarvetta vahvistaa eurooppalaista sisäisen turvallisuuden puitteista ja erityisesti niitä puitteita, joiden kautta voidaan parantaa tietojen vaihtoa ja, ja lisätä operatiivista yhteistyötä. Tässä mielessä vuonna 2015 otimme käyttöön uudet asianmukaiset rakenteet, joiden avulla meidän pitäisi pystyä saamaan parempaa tehostetumpaa tiedonvaihtoa aikaiseksi ja sen pitäisi myös mahdollistaa operatiivisen yhteistyön kehittymisen pidemmälle. Meillä on Internet Referral Unit Europolissa IRU-yksikkö, joka, joka aloitti toimintansa ensimmäinen heinäkuuta pilottivaiheessa. Me olemme myös, myös perustaneet huippuosaamisen keskuksen radikalisoinnin verkoston sisällä. Se aloitti työnsä ensimmäinen lokakuuta. EU-internetfoorumi kokoaa yhteen internetyhtiöitä. Se aloitettiin menestyksekkäästi tämän vuoden kolmas päivä lokakuuta ja odotamme että Euroopan, Euroopan terrorismin vastainen yksikkö aloittaisi työnsä ensi vuoden tammikuun ensimmäinen päivä. Merkittävää edistystä on tehty myös kolmassa tärkeässä lainsäädäntöasiassa. Ensinnäkin Euroopan PNR-direktiivi ja Europol ja CEPOL-asetukset. Toisena lainsäätäjänä parlamentilla on tietenkin ollut ratkaiseva rooli – näiden asioiden loppuun saattamisessa. Viimeisen kuuden kuukauden aikana olemme ryhtyneet toimiin, joilla on varmistettu parempi johdonmukaisuus sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden alojen välillä. Tässä mielessä voinkin ilmoittaa teille, että, että turvallisuuden ja terrorismin vastaisen alan asiantuntijat ovat olleet Turkissa, Tunisiassa, Marokossa, Jordaniassa, Algeriassa ja Egyptissä Euroopan edustustoissa töissä ja käyneet kohdennettua vuoropuhelua erityisesti Tunisian, Libanonin, Mar- Marokon ja Turkin kanssa. Meidän on jatkettava työtä niin, että voimme saada jatkossa vielä lisää parannuksia aikaan. Ja tähän olemme ryhtyneetkin Euroopan turvallisuusagendan puitteissa. Olemme aloittaneet prioriteettien uudelleenjärjestämistä rahoitusohjelmiimme niin, että ne saadaan paremmin sopimaan yhteen turvallisuusprioriteettien kanssa. Tässä mielessä Horisontti 2020 ohjelma 2016-2017 työohjelma, joka hyväksyttiin lokakuussa, ennakoi aika hyvää työtä väkivaltaista radikaalisointumista vastaan. Samantyyppisesti on saatu liikkeelle rahoitusta eri välineiden kautta koulutuksen alalla, nuorison, kulttuurin ja urheilun aloilla, jotta voidaan edistää perustavia arvoja, aktiivista osallistavaa kansalaisuutta, syrjimättömyyttä ja sosiaalista osallisuutta. Komission uuden lainsäädännön alkuunpanemisesta haluaisin mainita kaksi merkittävää asiaa. Yksi koskee tuliaseita ja toinen terrorismin torjuntaa. Kuten tiedätte, komissio hyväksyi tuliasepaketin 18. marraskuuta. Ja sen tarkoituksena on vaikeuttaa Euroopan unionissa tuliaseiden hankintaa. Paketin tarkoituksena on myös varmistaa laillisten aseiden parempi jäljittäminen, yhteistyön vahvistaminen jäsenvaltioiden välillä ja sen varmistaminen, että mm, käytöstä poistetut tuliasiat on tehty todella käyttökelvottomiksi. Ehdotusta täydennettiin EUn toimintaohjelmalla laitonta kauppaa vastaan ja tuliaseiden ja räjähteiden käyttöä vastaan. Se hyväksyttiin toinen joulukuuta, jolloin komissio hyväksyi myös uuden direktiiviehdotuksen koskien terrorismin torjuntaa. Tämän ehdotuksen tarkoituksena on sulkea turvallisuusporsan reikiä Euroopassa asettamalla yhteisiä määritelmiä terrorismin terrorismi-iskuille, uhalle, ja tarkoituksena on saada eurooppalainen vastaus vierastaistelija kysymykseen. Tarkoituksena on myös vahvistaa vaikutusta Euroopassa ja varmistaa se, että tekijät todella, tekijät saavat rangaistuksensa. Sitten vielä rajaturvallisuudesta Olemme kehitelleet yhteisiä riskiindikaattoreita Euroopan viranomaisten käyttöön ulkorajoille. Ulkorajat tulevat pian uuteen keskusteluun tiistaina, viime viikon tiistaina 15. joulukuuta esiteltiin komission rajapaketti täysistunnolla. Siitä keskustellaan live-valiokunnassa piakkoin käsittääkseni. Ja näin tämä valiokunta saa mahdollisuuden keskustella asiasta yksityiskohtaisesti. Lopuksi, hyvä puheenjohtaja, viimeisen kuuden kuukauden aikana tehty työ on vasta alkua. Moniin toimiin on ryhdytty ja ne tuottavat tulosta sitten tulevina vuosina. Voin jo ennakoida, että vuonna 2016 teidän ne tulee useita tärkeitä asioita. Mainitsin jo tuliasiadirektiiviehdotuksen sekä terrorismin direktiiviehdotuksen, mutta on tulossa myös työtä muilla tärkeillä alueilla. Yksi niistä on ihmiskaupan torjunta. Tämä parlamentti on aina hienosti tukenut tämän ilmiön torjumista. En halua käyttää liikaa teidän aikaanne, ja niinpä haluaisin vain mainita sen, että ensi vuoden maaliskuussa EUn ihmiskaupan vastainen koordinaattori esittelee ensimmäisen kertomuksen koskien alan kehitystä. Kyseessä on niin sanottu Trends-kertomus. Ensi vuoden viimeiselle neljännekselle komissio antaa kertomuksen, joka koskee sitä, missä määrin jäsenvaltiot ovat noudattaneet ja täytäntöönpanneet tätä direktiiviä. Lopuksi, mutta ei vähäisempänä, komissio on, on sisäisesti aloittanut pohdinnan, jolla valmistellaan vuoden 2016 jälkeistä strategiaa. Siinä tarkastellaan tilannetta ja kehitellään eteenpäin strategiaa ja, ja kehitellään kohdennettuja toimia. Strategia julkaistaan vuoden 2016 lopussa. Kiitoksia puheenjohtaja. En halua käyttää enää yhtään teidän aikaanne tässä vaiheessa. Kiitoksia. Okay, thank you very much. Um... Kiitos oikein paljon. Tuossa oli paljon keskusteltavaa, analysoitavaa. Siirrytään heti, heti puhujiin. Edustaja Boni. Mr. Chairman. Thank you. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos alustuksestanne. Olen samaa mieltä siitä, että agendan prioriteetit on määritelty aivan oikein. Kyse onkin nyt siitä, miten prioriteetteja täytäntöön pannaan kun kyseessä on Euroopan turvallisuusagenda. Miten saamme tehokasta täytäntöönpanoa? Tämähän tarkoittaa vahvempaa yhteistyötä kaikkien toimielinten kesken ja myös yhteistyötä jäsenvaltioiden kesken. Me tarvitsemme jäsenvaltioiden kesken lisää avoimuutta, jotta tietoa voidaan jakaa ja tehdä todellista yhteistyötä. Tässä yhteydessä haluaisin esittää muutaman kysymyksen. Ensin yleisluontoinen kysymys mikä on tällä haavaa tärkein tehtävä? Mitä aiotte toteuttaa varhain alkuvuodesta? Toki mainitsitte tiettyjä keskeisiä seikkoja, mutta jos voisitte vielä antaa yksityiskohtaisempaa tietoa, niin se olisi hienoa. No sitten kyberrikollisuudesta. Agendassa on kyberrikollisuuden vastaisuuden, verkkorikollisuuden vastaisen keskuksen vahvistaminen. Me olemme antaneet tästä valikunnasta myös lausuntamme digitaalisten sisämarkkinoiden mietintöön. Entäpä sitten ISI 3 järjestelmä, onko teillä aikataulutus jo valmiina tämän hankkeen osalta? Ja seuraava kysymys liittyy tämän IRU-keskuksen toimintaan. Osaatteko sanoa lisätietoja tästä, minkälaiset suunnitelmat ovat tulevalle vuodelle? täyttyvätkö kaikki ehdot. Ja lopuksi vielä ECRIS-järjestelmästä. Aiotte tätä tietokantaa vielä parantaa niin, että huomioitaisiin myös kolmansien maiden kansalaiset. Onko tämä vielä suunnitelmissa vuodelle 2016 ja milloin tuloksia on saatavissa? Kiitos. Kiitos paljon. Terve Posto, seuraava Kiitos paljon Claude. Puhu ruotsia kuunneltani komissiota, niin todella siellä on hyviä aloitteita, mutta tässä keskitytään vallan sisäiseen turvallisuuteen ja uhkaan ulkopuolelta. Ja minä pohtisin uhkaa, joka tulee EUn alueelta. Ajattelen tällä miesten väkivalta, joka kohdistuu naisiin tämä on paljon suurempi uhka ja tappaa monia naisia ja nuoria tyttöjä EU:ssa. Ja haluaisin kysyä, miten komissio suhtautuu tähän, miten aiotte priorisoida tätä kysymystä. Ja toiseksi, mitä toimia on suunniteltu niiden ihmisten osalta, jotka radikalisoituvat? Miksi nämä ihmiset radikalisoituvat. Yleensähän se johtuu siitä, että nämä ihmiset eivät saa tasavertaisesti nauttia perusoikeuksistaan tasavertaisesti muiden EUn asukkaiden kanssa. Toivoisin, että esittäisitte jotain siitä, miten tämä kysymys ratkaistaan. Sitten mielestäni keskitytään aivan liian paljon ihmis- salakuljetukseen, vaikka pitäisi ennemmin katsoa, mitä meidän pitäisi tehdä, jotta ihmissalakuljettajien markkinat eivät olisi niin hyvät näiden rikollisten osalta. Eli miten voitaisiin pysäyttää ihmisten sanakuljetus samalla kuitenkin keskittyen myös siihen, miten voidaan EU:ssa helpottaa sitä, että ihmiset pääsisivät meidän mantereellemme. Kiitos. Sofi Netfeltä. Yes, thank you, Chair. Um, kiitoksia puheenjohtaja. Muutama huomio. Komissio aina esittää uusia ehdotuksia – jotka periaatteessa rakentuvat jo olemassa olevalle. Ja nyt komissio sanoo, että siellä tarkastellaan mitä on jo olemassa ja sitä arvioidaan, mutta suoraan sanottuna enpä ole nähnyt, että paljon on arvioitu niiden kaikkien viime vuosien toimien tehokkuutta, joita on tehty. Täällä on toimia toisensa jälkeen. tulem, tiedämmekö itse asiassa, mitä tuloksia on saatu? Emme tiedä sitä, kun komissio sanoi, että se arvioi, se vain arvioi sitä, mitä ja se, miten jäsenvaltiot ovat siirtäneet päätökset kansalliseen lainsäädäntöön, mutta ei mitenkään arvioida tuloksia ja tehokkuutta. Parlamentti on hyväksynyt päätöslauselman, jossa vedotaan syvälliseen arviointeihin koskien terrorismin vastaista politiikkaa neljä vuotta sitten. Emme ole koskaan nähneet mitään komission kertomusta tästä. Laitoimme tämän asian myös turvallisuusagendan päätöslauselman aikaisemmin tänä vuonna – Haluaisin nähdä edes tällaisen tehokkuusanalyysin alun. Aina vaan ryhdytään toimiin, mutta emme tiedä tuloksista mitään. Emme tiedä, kuinka paljon kulutetaan näihin toimiin. Meillä ei aavistustakaan siitä, kuinka paljon rahaa tähän käytetään ja, ja mitä tuloksia turvallisuuden puolella saadaan aikaiseksi. Olen yhtä mieltä siitä, mitä edustaja Bossonen sisäinen turvallisuusstrategia sisältää paljon muutakin kuin ter- terrorismin torjunnan kotimainen väkivalta, ihmiskauppa ovat tärkeitä alueita myöskin. Joskus pohdin sitä ja ihmettelen, onkohan tästä meidän tekemisestämme vain haittaa, tai onko tämä tekeminen vain symbolista lähinnä, kun puhumme perusarvojen edistämistä, niin en voisi olla enempää yhtä mieltä, mutta on pantava merkille, että yhä useammat kansalliset hallitukset itse asiassa toimivat täysin näitä asioita vastaan, joita juuri sanoitte. Kaikki se, mitä sanotte, on oikein hienoa paperilla, mutta onko se olemassa? Ei se ei sitä ole olemassa käytännössä. Mitä komissio tekee tämän asian suhteen? Kuinka komissio voi puhua perusarvojen edistämisestä, kun komissio itse, mukaan lukien var- varapuheenjohtaja, joka vastaa asiasta, ei halua puuttua näihin asioihin kansallisten hallitusten kanssa. Kuinka voitte puhua perusarvojen edistämisestä, kun herra Orban esimerkiksi samaan aikaan aloittaa kampanjaa maahanmuuttajia vastaan? Kuinka vakavasti otettava tällainen puha on? Kuinka me voimme yhdellä kädellä käyttää rahoja mm, perusarvojen edistämiseen, kun samaan aikaan toisella kädellä ei puututa näihin perussyihin, jotka johtavat syrjintään ja vihaan ja ennakkoluuloihin. Tämä on uhka meidän turvallisuudellemme myös. Jos tällaisia jakolinjoja on yhteiskunnassa, emme ole turvassa. Tämähän on yksi, yksi syy sille, miksi vihaa ja kaunaa ja väkivaltaa syntyy. Ja lopuksi, kun puhumme turvallisuudesta, minähän en ole asianajaja, mutta kun puhumme lainsäädännöstä, niin pitäisi hyvin selvästi tehdä selväksi, mitä oikeudellisia termejä käytetään, niitä sotketaan koko ajan, puhutaan mm, mm, poliisista, äh, äh, julkista yleisestä järjestyksestä ja turvallisuudesta ja, ja muusta, mitä nämä ovat. Me olemme vaatineet määritelmiä, termejä, joita käytämme EU-lainsäädännössä äh, koskien sisäistä turvallisuutta. Komissio on sanonut, no, emme me tästä mitään välittää. Kansallinen turvallisuus kuuluu jäsenvaltioille. No, selvä. Mutta sitten meidän ei pitäisi käyttää näitä termejä EUn kontekstissa ollenkaan. Joten onpa sanottava, että en ole kovinkaan eh, vaikutettu. Olen itse asiassa aika ärsyntynyt siitä, että komissio tulee tällaisten lausumien kanssa tänne, eikä ollenkaan suorita arviointia, jota olemme usean kertaan vaatineet. Gerard Dupré. Kiitos. Gerard Dupré. Merci, Président. Kiitos, puheenjohtaja. Haluan kiittää siitä luetteloinnista kaiken osalta, mitä komissio te- tekee. Eivät nämä nyt aivan prioriteetilta kuulostaneet, pikemminkin luettelointia. Muutama kysymys teille. Puhuitte terrorismin vastaisesta toiminnasta, panosta tammikuun alusta lähtien. Jotta todella järjestelmä toimisi, niin täytyy olla sellaiset olosuhteet, että näin todella tapahtuu. Neuvosto on pyytänyt komissiota esittelemään ehdotuksen, jotta voidaan toimia niin, että SIS2 ja Europolin tietoja systemaattisesti tarkastellaan toinen toistensa yhteydessä, vertaillaan niitä. Onko tämä ehdonta nyt laadintavaiheessa vai onko se jo tehty varsinaisesti? vielä toinenkin esimerkkitapaus. Yleisesti minulla ja meillä laajemminkin on sellainen käsitys, että kyse on yhteen, toiminnan, yhteen toiminnallisuuden puutteesta ja automaattisesta, systemaattisesta tietojen vaihdosta. Puhun nyt siis kahdesta ja Europolista ja sitten Frontexista esimerkki. Se ei pääse Eurodac-tietoihin käsiksi eikä SIS-2 tietoihin käsiksi. Ja järjestelykeskuksessa on kuitenkin tehtävänä äh, hyvin moni, moninainen tehtävä, eli samaan aikaan täytyy rekisteröidä, ottaa vastaan ja käsitellä äh, turvapaikanhakijoita, jotta heidät voidaan ohjata eteenpäin. Tässä on huomattava puute, kun ajatellaan järjestelmien yhteen, yhteen toimivuutta. No sitten se, mitä totesitte, niin ei se juurikaan minua vakuuta tai rauhoita. Tämä nyt on ihan henkilökohtaista pohdintaa, mutta olen kuullut ehdotukset tuliaseiden osalta. Katsotteko todellakin, että kun vahvistetaan lainsäädäntöä kansalaisten suuntaan niin, että täytyy täyttää tietyt ehdot silloin, kun kyse on aseiden ostamisesta asekaupasta, tätä kautta, kun saadaan terroristeilta aset pois, ajatteletteko te niin, että terroristit menevät sen asekauppaan ostamaan aseitaan Kalasnikovit ostettaisiin eh, asekaupasta. Ostettiinko nämä Pariisissa käytetyt kalasnikovit asekaupasta? Onko tässä ihan kunniollinen kansalainen kyseessä, joka sitten meni asekauppaan ostoksille? Suokkaan nyt anteeksi, mutta todella katson, että tärkein mekanismi silloin, kun kyse on aseiden valvonnasta, niin pitäisi näitä erityisiä viranomaistahoja vahvistaa, jotka valvovat laitonta asekauppaa pikemminkin kuin laatia lakia, joka haittaa sitten vain kunniallisia kansalaisia, jotka haluavat aseita ostaa asekaupoista. Eivät hän aseet sitä kautta päädy rikollisille ja terroristeille. No sitten rajaturvallisuus. Loppujen lopuksi päästiin sopimukseen yhteisistä riskiindikaattoreista – Ovatko nämä indikaattorit puolustettavissa? Voidaanko näitä ilmoittaa? Voidaanko niistä tiedottaa? Saako niistä lisätietoa? Olin jo aiemmin esittänyt kysymyksen tästä aiheesta ja saamani vastaus minusta ei ollut aivan tyydyttävä. Varmaankaan tätä ei nyt tarvitsisi teille sanoa. Paljon aloitteita tehdään, jotta voidaan taistella terrorismia ja turvattomuutta vastaan, mutta todellista poliittista strategiaa ei ole nähtävissä. Ei ole suuntaviivoja, jotka yhdistäisivät kaikki nämä aloitteet, joita nyt esitellään. Me voimme keskustella toki vaihtoehdoista ja optioista, mutta tämä kommentti nyt liittyy sekä neuvostoon että komissioon. Thank you. Um... Kiitos, edustaja halla Thank you very much, Chair. Kiitos, puheenjohtaja. Minulla olisi lyhyt kysymys tästä uudesta tuliasedirektiivistä ja erityisesti hankkeesta kieltää se puoliautomaattiset tuliaseet, jotka muistuttavat automaattiaseita. Miten tämä parantaa meidän turvallisuuttamme kun ajatellaan laillisia aseita, niitähän ei näissä terroristi-iskuissa käytetty ja harvoin niitä käytetään minkään muotoisessa rikollisuudessa. Useimmiten rikolliset käyttävät laittomasti salakuljetettuja sotilasaseita. Onko kyseessä jonkinlainen ideologinen ristiretki vai onko kyse siitä, että täytyy tehdä jotakin sen takia, että jotakin on tehtävä, mutta ei tasan tarkkaan tiedetä, mitä pitäisi tehdä? Suojaammeko me kansalaistemme oikeuksia, mukaan luettuna omistusoikeus? Pitäisikö sitä nyt tässä näin äh, liiallisesti rajoittaa? Eivätkö, äh, tuovatko nämä rajoitukset äh, jonkinlaista lisäarvoa? Kiitos. Kiitos. Alpa Spinelli. Grazie, Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vielä palata muutamiin argumentteihin, joista Sofi puhui ja joista olen täysin yhtä mieltä. Kiitän komission edustajaa tästä esityksestä. Ymmärrän, että joulu on tässä aivan ovella, mutta kaikki tämä optimismi ja tämä maailman vaaleanpunaisena näkeminen ei kyllä minulle käy. Ei tämä ole mikään lehdistökonferenssi, ei täällä levitetä propagandaa. Minun mielestäni tässä valiokunnassa meidän olisi puhuttava asioista ilman mitään propagandapyrkimyksiä. Komissiolta nyt haluaisin erityisesti kuulla nyt melkein vuosi sen jälkeen, kun agenda on hyväksytty, mikä ei ole toiminut. Eli haluaisin tässä viitata niihin tuloksiin, joita Sofiikin peräsi halusin todella keskustella siitä, mikä ei ole toiminut, koska varmastikin jotakin sellaista on, mikä ei ole toiminut. Niin paljon terroristi-iskuja on kuitenkin tänä aikana tullut. Unionissa kaikkialla hyödynnetään tätä pelkoa. Ääriliikkeet, ulkomaalaisvihaiset ryhmät hyödyntävät sitä ja vaan lisäävät kansalaisten turvattomuutta. Ajattelen tässä Tsekin tasavaltaa presidentin levittämään islamofobiaa. Ajattelen myös Unkaria ja niitä toimia, joihin on ryhdytty jopa Ruotsissa perustuslakituomioistuimessa. Siellä on todettu, että, että sovellettaisiin tällaista jonkinlaista hätätilaa lakia. Ajattelen tässä myös väkivaltaa, jota on tapahtunut järjestelykeskuksessa Italiassa, maahanmuuttajien rekisteröidessä ja näitä muita ongelmia, jotka jakavat Eurooppaa. Eurooppa ei nyt voi kovin hyvin. Haluaisin todella tietää, mikä on komission näkemys, mikä ei ole toiminut. Sitten ulkopolitiikan ja turvallisuuden linkeistä haluaisin myös kuulla, erityisesti koskien ISIS-radikalisoitumista. Mitä komissio ajattelee viime päivien lausumista äh, Saksan varakanslerin Gabrielin suusta, kun hän totesi, ettei voida hyväksyä sitä, että Saudi-Arabia rahoittaa moskeijojen rakentamista Euroopassa. Tämäkin liittyy turvattomuuteen. Lopuksi haluaisin vielä puhua Turkin ja EUn suhteista. Niistä puhuin jo eilenkin. Eilen mainitsin jo Amnesty Internationalin kertomuksen, jossa pyydetään, että Eurooppa lakkauttaisi yhteistyösopimukset myös turvallisuuden alalla, ottaen huomioon se, että perusoikeuksia rikotaan järjestelmällisesti ja kansainvälisen kaupan järjestelmistä rikotaan Turkissa. Sadat pakolaiset lähetetään takaisin sata-alueille Irakin, Syyriaan ja Afganistaniin. Kiitoksia puheenjohtaja. Thank you. I have two more. Uh, Kiitos. Vielä kaksi puheenvuoropyyntöä. Sitten suljen puhujalistan, jos teille sopii kollegat. Edustaja Winberg. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset näistä tiedoista. Minun on oltava edustaja Spinellin kanssa samaa mieltä sitä, että Eurooppa ei voi kovin hyvin tällä hetkellä. Senhän näemme ympärillämme monella tapaa. Voin vain sanoa, että itse 11. päivä joka kuukausi olen hyvin jännittynyt, kun nähdään, mitä tapahtuu aina 11. päivä joka kuukausi. Kysymykseni komissiolle, tunnustaako komissio jotenkin sen, että avoimet rajat Schengen-alueella olivat mukana helpottamassa terroristihyökkäystä 13. marraskuuta Pariisissa Ranskassa? Mikä on tärkeintä komissiolle? Avoimet rajat Schengen-alueella tai kansalaisten turvallisuus, oikeus tuntea voimansa rauhassa kulkea julkisissa tiloissa – Mihin konkreettisiin toimiin komissio on ryhtynyt, jotta turvallisuusneuvoston 2178 päätöslauselma saadaan täytäntöön pantua? Kiitos. Lopes Aguiar on viimeinen puhuja. The question is, uh, what's the assessment? Haluaisin esittää kysymyksen, miten komissio arvioi Euroopan sisäisen strategian agenda, joka hyväksyttiin vuonna 2010 ensimmäisellä vuosipuoliskolla artiklan 70 perusteella SEUT-sopimuksessa. Ottaen huomioon nämä kehityskulut, joita sen jälkeen on tapahtunut. Kaikkialla Euroopassa on nyt tällainen turvattomuuden ilmapiiri. Jopa paniikki mieliala jihadisti terrorismin edessä. Vihapuhe leviää. muslimiyhteisöön kohtaan Euroopan unionin valtioissa. Olkoon sitten kyseessä esimerkiksi moskeet, joita rahoitetaan wahhabi-islamiin yhteisöjen varoilla lähinnä Saudi-Arabiasta. Mitä siitä ajattelet? Kiitos tuosta viimeisestä kohdasta. Olin aikonut päättää keskustelun, mutta artikla 70 neuvostossa tämä kohta tuli esiin. Täytäntöönpanon puute, siis monet jäsenet ottivat tämän esiin. Neuvoston päätöksiä ei täytäntöönpanna. Prym yhtenä esimerkkinä esimerkkinä eufemistisesti sanoitte. No, eufemismi on tämän täynnä, mutta realitaatit ovat kai sellaiset, että jäsenvaltioihin menee paljon rahaa ja siellä on tietyt oikeudelliset velvoitteet, mutta kuitenkin on useita, jotka eivät esimerkiksi osallistu DNA-tietokannan ylläpitämiseen, eli panossa on monia ongelmia. Petari Agia ja muut viittasivat tähän. Ja lisäksi mitä tapahtuu kaikkien sisäoikeusasioiden ministerineuvoston jälkeen, Charlie Hebdon jälkeen, jos katsotaan neuvoston päätelmiä, niin komissionhan pitää tietenkin huolehtia tärkeästä tehtävästään suojella sopimuksia. Jos neuvosto siis jatkuvasti jättää täytäntöönpanematta sellaisia asioita, jotka liittyvät Euroopan kansalaisten turvallisuuteen tasapainossa perusoikeuksien kanssa. Tietenkin tämä on vakava kysymys aseista. Useampi kollega viittasi niihin oikeusperusta. Tulee sisämarkkinapuolelta tällä hetkellä 114. Mutta kuitenkin raportoidaan sisäoikeusasioiden neuvostoon. Eli tässä on kyse laittomasta kaupasta meidän mielestämme. Tämä on osittain siis säännön 54 mukaan meidän valiokunnassamme pitäisi nähdä, että tämä on nyt jääty kahden valiokunnan toimivaltaan ja ajatellaan, miten tätä on sisämarkkinavaliokunnassa hoidettu aikaisemmin tulee nyt esiin koko tämä historia. Tämä on huolenaihe minusta, kun tässä tulee jotenkin epäselvyyttä siihen, mikä on tämän lainsäädännön tarkoitus. Se on nyt meillä, meidän käsissämme. Varmasti tämä rakenteellinen kysymys on hankala ja on vähän sekannusta siihen, missä tätä asiaa ajetaan ja valmistellaan. Annan teille nyt mahdollisuuden vastata ja kiitos oikein paljon alustuksesta. Niin voisitteko vastata nyt näihin kysymyksiin? Kiitos. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos arvon jäsenille kaikista heidän esittämistään kommenteista. Olen niitä kirjannut ylös ja yritän käsitellä ainakin osan kommenteista ja kysymyksistä, jotka nyt kuulimme. Ennen kaikkea verkkorikollisuudesta, kyberrikollisuudesta ja komission suunnitelmista tuleville kuukausille. Miten aiomme täytäntöön panna toimia tämän prioriteetin alaisuudessa. Vuosi 2016 sisältää tällä alalla aika lailla työtä. Täytäntöönpanon seurantaa. Suunnitelmissa on se, että arvioimme vuoden 2013 direktiivin, eh, joka säätelee tietoverkkohyökkäyksiä ja niiden vastaista työtä ja sitten lasten hyväksi käytön vastaista työtä. Vuonna 2016 tarkoitus on myös tarkastella uudelleen vuoden 2001 puitepäätöksiä. Ne liittyvät maksuvälineiden muun kuin käteisen rahan väärennöstapauksiin ja väärinkäyttöön. Niin ikään perehdymme oikeudellisiin esteisiin, jotka ovat verkkorikollisuuden tutkimuksen esteenä. Kyse on esimerkiksi tiedonsaannesta, todisteiden käyttöön antamisesta. Näitä toimia meillä on suunnitelmissa. Sitten esitettiin kysymys IRU-yksiköstä, Internet Referral Unitista Interpolissa. Yksi tärkeä virstan pylväs viime viikkoina on ollut se, että tämä IRU-yksikkö ja sen toiminta on nyt sisällytetty Europol-asetustekstiin. Tämä on tärkeä askel, koska näin saamme vankan oikeusperustan, jotta Europol voi toimia tällä alalla – ja aivan erityisesti se voi toimia sillä perusteella, kun se on materiaalia analysoinut, ollut yhteydessä jäsenvaltioihin ja näin voidaan kieltää internet-sisältöjä, voidaan puuttua palveluntarjoajien tarjoamiin sisältöihin ja poistaa laitonta sisältöä internetistä. Ja tätä kautta pienennetään radikalisoitumismahdollisuuksia ja myös väkivallan ilmaisuja verkossa. Sitten ekrisistä esitettiin kysymys ja sen laajentamisesta koskemaan myös kolmansien maiden kansalaisia. Se on tulossa vuoden 2016 ensimmäisellä puoliskolla. olemassa olevien välineiden analysoinnista sitten. Varmaankin tämä valiokunta on jo kuullut aiemmin samat vastaukset. On tosiasia, että aiempi sisäisen turvallisuuden strategia, joka hyväksyttiin vuonna 2010 ja joka jokunen hetki sitten mainittiin, oli kolmen täytäntöönpanokertomuksen kohteena vuonna 2011, 2013 ja 2014. Toimia arvioitiin vanhan strategian näkökulmasta. Nykyinen turvallisuusstrategia pohjautuu niille toteamuksille, joita kertomuksissa esitettiin. Useat jäsenet viittasivat puheenvuoroissaan myös siihen, että nyt tarvitaan todella parempaa täytäntöönpanoa olemassa olevien välineiden, lainsäädännön ja suunnitelmien suhteen. Meillä on erityisiä arviointimekanismeja tiettyjen oikeudellisten välineiden suhteen. Esimerkiksi Schengenin arvioinnit ovat tällaisia. Ensimmäistä kertaa tänä vuonna koskee vuotta 2014 komissio ja neuvosto jäsenvaltioiden kautta tekee tämän yhdessä yhteistyönä. Sitten EUn politiikkasykliä käytämme myös hyväksemme, kun analysoimme järjestäytynyttä rikollisuutta. Komissio on sitoutunut kehittämään myös tulosindikaattoreita, jotta voimme arvioida paremmin saavutuksia, joita on saatu lainvalvontaviranomaisten välisestä yhteistyöstä sekä uhkien vastaisesta taistelusta. Tämä liittyy myös siihen, mitä puheenjohtaja totesi hetki sitten. Komissio käyttää omaa perussopimusoikeuttaan tehdä tarvittaessa aloite käyttää rikkomusmenettelyä. Te tiedätte Prumin päätöksen. Sehän on tärkeä tiedonvaihtoa säätelevä oikeudellinen väline. Komissio on käynnistänyt työn pilottihankkeiden käynnistämiseksi. Teemme yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, jotta voimme tarttua sellaisiin tilanteisiin, joissa täytäntöönpanossa on puutteita tai se ei ole kattavaa. Komissio on tämän työn jo käynnistänyt ja jatkaa työtä koko ensi vuoden ajan. Päivän selvää on se, että pidämme teitä ajan tasalla. Sitten esittiin kommentti Europolista ja siis kaksi järjestelmästä ja yleisemminkin järjestelmien yhteen toimivuudesta. Tämä on keskeinen kysymystä aivan oikeutetusti korostetaan, kun puhumme paremmasta tiedonvaihdosta, tiedonjaosta, niin kaikki olemme todella ymmärtäneet, että on tärkeää, että olemassa olevat järjestelmät toimivat yhteen, puhuvat samaa kieltä. Europolilla on jo yhteys, siis kaksi järjestelmään. Nyt on jossain määrin keskitytty arvioimaan sitä, onko nykyinen yhteys ja mahdollisuus käyttää nykyisiä varoitusjärjestelmiä, onko se riittävä vai pitäisikö tehdä vielä jotakin lisää. Aivan niin kuin turvallisuusagendan tekstissäkin mainitaan, niin komissio seuraa hankkeita ja aloitteita, aivan erityisesti yhtä aloitetta, jota jäsenvaltioiden ryhmittymä on käynnistellyt sen tarkoituksena on nimenomaan mahdollistaa se, että olemassa olevat lainvalvontaviranomaisten tietojärjestelmät, kansalliset järjestelmät voivat olla paremmin saatavilla myös muiden jäsenvaltioiden lainvalvonta viranomaisten taholta niin, että saatavuus olisi nopeampi ja helpompi. Tämä liittyy yleisemminkin poliisiviranomaisten järjestelmien yhteen toimivuuteen. Tarkoitus on jatkaa tätä työtä myös lähikuukausina. Monia kysymyksiä esitettiin tuliaseista. Kysymykset olivat sen verran teknisiä luonteeltaan, että en voi antaa mitään sisältörikasta vastausta tänään, mutta raportoin kyllä kollegoilleni, jotka ovat asiantuntijoita tällä alalla. Totta kai nämä ehdotukset sitten tulevat keskusteltavaksi tässä valiokunnassa ja teillä on mahdollisuus näin ollen tuolloin saada parempia vastauksia kysymyksinne. Lopuksi kehitetyistä riskiindikaattoreista – Niitä luonnollisesti kehitetään, jotta voisimme valvoa rajoja tehokkaammin, täsmäytetymmin. Nämä tiedot eivät tietenkään ole julkisesti saatavilla, muutoin ne eivät toimisi tarkoituksensa mukaisesti. Mutta voin myös tämän kohdan vielä kollegoitteni kanssa tarkastella ja perehtyä siihen, missä muodossa tämä valiokunta voisi nämä tiedot saada. Haluan kiittää kärsivällisyydestänne, puheenjohtaja. Ja haluan vielä korostaa lopuksi sitä, että komissiolla ei ollut pyrkimystä käyttää alustusta minkään muotoiseen propagandaan – sen sijaan, että olisi liiallisen optimistinen, niin ajatuksena pikemminkin mielestäni on välittää sellainen viesti, että se yhteinen työ, mitä me olemme tehneet ja yhteisymmärrys on tärkeää. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Sofi, ihan lyhyesti. Ai vain lyhyesti. Minusta koko tämä harjoitus on äärimmäisen turhauttavaa kun meidän olisi tarkasteltava Euroopan turvallisuuspolitiikkaa. Kun täällä kuuntele näitä esityksiä, en ne ollenkaan epäile sitä, että meillä on täällä hyvätahtoisia virkamiehiä, mutta ei tämä ole mikään kunnollinen tarkastustoimi. Me emme ole täällä tekemässä Me Tästä pitäisi keskustella poliittisella tasolla. Meidän pitäisi olla paljon kriittisempiä ja vaadittava tietoja haluaisin, että tämän valiokunnan puheenjohtajista tekisi ehdotuksia aiheesta ensi vuoden alussa, kuinka aiomme näitä tehtäviä hoitaa. Me olemme täällä laatimassa lainsäädäntöä. Meidän velvollisuutena on valvoja tarkastella, kuinka sitä lainsäädäntöä täytäntöpannan, onko se tehokasta, olemmeko täällä tekemässä palvelua kansalaisille vai hukkaamassa aikaamme täällä. Niin, minun muistiin muistiinpanoissa ei sanota sinänsä minun täällä muistiinpanoissani, että hukkammeko aikaamme, vaan tarkoitus varmasti oli se pohtia, voinko oikein kuulla virkamiestä vai pitäisikö siirtyä poliittisemmalle tasolle. Emme halua tässä nyt asettaa tiukkaan paikkaan komissiota. Niin Barbarako vielä? Ihan yksi pieni hetki tuen täysin sitä, mitä Sofi sanoi. Haluaisin muistuttaa sitä, että ainoastaan Ranskassa tuli 130 tapausta, kun Yhdysvalloissa oli tällainen merkittävä isku, terrorismi-isku. Koko hallinto ryhtyi järjestämään tutkimusvaliokuntia ja muuta. Näin meidänkin pitäisi tehdä, koska jos edelleen täällä, komissio, äh, täällä valiokunnan kokouksissa vain heittelemme kukkia toinen toisillemme, niin eihän siitä tule yhtään mitään äh, jopa Yhdysvalloissa, jossa mielellään vastuita kätketään maton alla, niin ryhdytään toimiin. Yeah. Um, no... Niin. En ole ihan varma, onnittelevatko täällä jatkuvasti mepit toisiaan, mutta Komissio on vastannut kysymyksen turvallisuusagendan eri osista, mutta tämä ei ole vielä ihan nyt johdonmukaista, kun on useita toimia vielä, jotka tulevat tähän. Älykkäät rajat esimerkiksi, terrorismin yleissopimus. Ja täällä on suuria kysymyksiä, kuten kollegat sanoivat, Lopes Aguiar, Innetfeld myös. Täytäntöönpanokysymyksiä, ongelmia. Me emme saa edes neuvostolta perusasioilta Prymin osalta, tiedustelutiedon vaihdon osalta. Muistuttaisin vain sitä, että siellä ei ole nyt innostuneita tästä. Jokaisen neuvoston päätelmien jälkeen ei täytäntöönpanna näitä EUn kansalaisten nimissä. Artikan 70 mukaan parlamentti voi tarkastella, mitä nyt tapahtuu. Antakaa minun puhua nyt vain loppuun. Tämä on sellainen tilanne nyt, että valiokunta keskustelee näistä erikseen. Nyt meillä on sen lainsäädäntö esimerkiksi. Mainitsin, että tässä on kaksi oikeusperustaa nyt yhden sijaan, ja tämä vaikeuttaa tehtävämme. Eli tämän valiokunnan jäsenet tekevät hyvin tehokkaasti järjestäytyneesti työtä, eivätkä tässä vain onnittele toisiaan hyvin tehdystä työstä, mutta johdonmukaisemmin tässä pitäisi voida toimia niin, että älykkäitä rajoja käsitellään, vaikka ne eivät olisi osa turvallisuusagendaa ja perusoikeuskysymykset, myös niitä pitää tarkastella. Yksi ehdotus olisi, ei tämä mikään täydellinen ehdotus ole, mutta koordinaattorille voitaisiin ehkä ehdottaa, että järjestettäisiin melko intensiivinen kuulemistilaisuus turvallisuusagendasta alkuvuodesta, jotta voitaisiin kuulla vähän tiukemmin siitä, miten täytäntöönpano esimerkiksi toteutuu, että kaikki tiedämme, missä mennään, koska riippumatta siitä, mistä poliittisesta ryhmästä tulemme, niin on kyllä melko skandaalin omaista, että tärkeitä neuvoston kokosten päätöksiä ei täytäntöönpanna. Ja sitten pitäisi katsoa turvallisuusagendan eri tekijöitä ja ainakin tietäisimme silloin tarkkaan, mistä tässä agendassa on kyse. Tästä olisi apua. En halusi luoda lisää työtä valiokuntaan, mutta meidän pitäisi saada jonkinlainen kokonaiskäsitys nyt tästä Euroopan turvallisuusagendasta. Olen tässä Sofiin Etfeltin kanssa samaa mieltä. Tämä auttaisi kaikkia, koska saisimme vähän lisää selvyyttä, mikä olisi vain tilanteessa, että aina kun komissio tulee, niin komission vastaukset esiin kysymyksiin tällä tapaa. Tätä minä ajattelin ehdottaa ennen kuin Sofi käytti puheenvuoronsa, koska täytäntöönpano kysymys jo itsessään on suuri ongelma tällä hetkellä. Ja tämä liittyy myös siis, oikein se sisäasioiden neuvoston kokouksen tässä mielessä mainitsin tuon artiklan 70. Jos tämä ehdotus sopii kollegoille, niin palaamme tähän asiaan tammikuussa. Esitän tätä sitten koordinaattoreille heti alkuvuodesta. Sopiiko? Oliko vielä lisättävää? Nämä nyt koordinaattorit nyökkäilevät, ainakin yksi koordinaattori nyökkäilee. Siitä on varmasti apua, kiitos. running a little bit late, colleagues, so let's move straight. Olemme vähän jäljessä aikataulusta, joten siirrytään kohtaan seitsemän, kahdeksan, puoli, kahdeksas puolivuotiskertomus Schengen-alueen toimintaan. Viime viikolla saatiin tuorein Schengenin alueen toiminnan kertomus. kautta jatkettiin joulukuun 10. että tuoreimmat kehityksen kulut voitiin ottaa huomioon raportissa. Katsotaan lähinnä sitä, miten uudet siirtolaisvirrat ja uudet terroristiteot vaikuttavat Schengenin alueisiin, mutta ottaa huomioon myös Schengenin arvioinnin mukaan lukien ennalta ilmoittamattomat arviointikäynnit. Komissio arvioi myös sitä, onko oikein ottaa uudestaan rajatarkastukset käyntiin Saksassa ja Itävallassa. Eli kuulemme kommentit molemmista kertomuksista ja sitten käymme keskustelun komissiota edustaa Janne Köster. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat. Edellisessä kohdin ajateltiin, että keskustelua pitäisi käydä poliittisella tasolla. No ehkä se koskee myös tätä schengen alueen toimintaa. Ehkä tässäkin tarvittaisiin poliittista keskustelua, mutta pahoin pelkään, että joudutte tyytymään minuun tänään tämän aiheen osalta. Kahdeksas puolivuotiskertomus Schengenin alueen toiminnasta on yksi osa rajapakettia, joka on komissiossa hyväksytty 15. päivä joulukuuta. Siinä on erilaisia tekijöitä, lainsäädäntöehdotuksia. Ensinnäkin parlamentin asetus raja- ja merivartiostosta – myös ehdotus, jossa muutettaisiin rajaa säännöstön artiklaa 7, siis tarkastuksia, jotka kohdistettaisiin EU-kansalaisiin, jotka ylittävät ulkorajat. Lisäksi on tiedonanto, poliittinen tiedonanto eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta ja siitä, miten voidaan tehokkaasti vartioida ulkorajoja. Ja sitten monia muita tekijöitä, kertomukset asian tilasta, täytäntöönpanoita hotspottien osalta Kreikassa ja Italiassa ja kertomus Länsi-Balkanin alueesta. Kaikki nämä tekijät liittyvät tietenkin toisiinsa. Kahdeksas puolivuotiskertomus on oikeastaan tällainen rutiinikatsaus Schengenin alueen toimintaan. Luultavasti sanotte heti, että terveyskatsastus, no Schengenhän on sairas tällä hetkellä. No, Palaan sitten johtopäätöksessä tuohon ajatuksiin. Yleensä aikaisemmissa kertomuksissa komissio antoi yleiskatsauksen siihen, mitä on tapahtunut kaikilla saroilla, jotka katetaan Schengenin lainsäädännöllä, mutta nykyoloissa puheenjohtajakomissio päätti muuttaa lähestymistapaansa. Esimerkiksi Laun ja EUn välillä on otettu viisumi, viisumit uudestaan käyttöön. Tämä ei nyt välttämättä liity Schengenin toimintaan kuitenkaan kaikilla kunnioituksella. Siksi komissio kertomuksessaan on keskittynyt kolmeen keskeiseen seikkaan. Siinä mielessä, että meillä on nyt käsissämme suuri siirtolaisvirta toisen maailmansodan jälkeen ja tietenkin myös – Pariisin terroristi-iskujen valossa. Kolme päälukua, ensimmäinen siirtolaisuudesta ja rajoista, sekä ulkorajoista että sisärajoista. Sitten on osio terrorismin alan trendeistä ja sitten viimeisenä tekijänä osio luku, jossa käsitellään kokemuksia ensimmäisen vuoden Schengenin arviointijärjestelmän toiminnasta. Tämä on tietenkin valtavan tärkeä asia, koska ongelmia saattaa syntyä, jos jäsenvaltiot eivät korrektisti täytäntöön pane eri tekijöitä EUn lainsäädännössä, joka on relevanttia tällä saralla. Lähtisin liikkeelle kommentoimalla siirtolaisuutta ja rajoja. Tuoreimpien tietojen mukaan yli 1,5 miljoonaa laitonta rajan ylitystä marraskuuhun mennessä 2015. Tammikuusta marraskuuhun siis. Tämä on paljon korkeampi luku kuin laittomien rajan ylitysten lukumäärä 2009-2014. Totta kai 1,5 miljoonaa laitonta rajan ylitystä ei tarkoita sitä, että meillä on 1,5 miljoonaa laitonta maahanmuuttajaa, mutta siirtolaisista, jotka ovat yhdessä 1,5 miljoonassa osa on laskettu kaksi kertaa, jos he ovat tulleet Schengen-alueelle Kreikassa ja sitten siirtyneet esimerkiksi Länsi-Balkanin reittiä Unkariin tai muihin jäsenvaltioihin, jossa jälleen heidät laskettiin lait ehdottomasti rajat ylittäneisiin. Tätä tekijää minä halusin nyt painottaa. Tämä luku on jo johtanut toimiin, välittömiin toimiin. Kehitellen tuota hotspot-lähestymistapaa Italiassa ja Kreikassa ja siirtomekanismiin liittyvät päätökset. Ja tietenkin rajapaketissa on erityisiä kertomuksia tästä aiheesta – ja näistä tietenkin keskustellaan täällä valiokunnassa, mutta toivottavasti melko pian. Siirtolaisuusstrategiassa nämä välittömät toimet luetellaan, mutta lisäksi sanottiin, että lisätoimia tarvitaan, että voidaan paremmin hallinnoida ulkorajojamme. Tämä on yksi niistä pilareista, jotka ovat välttämättömiä, jotta siirtolaisuuden hallinta voi tehokkaasti toimia rajapaketissa, jotta rajahallinta olisi tehokkaampaa, on komission ehdotus, että luotaisiin eurooppalainen raja- ja merivartiosto ja kohdennettu muutos Schengenin rajasäännöstöön. Nämä tekijät komissio esitteli täysistunnossa ja viime viikolla. Ja todella tuntuisi siltä, että olisi vallan sopivaa sekä neuvoston että parlamentin edetä nopeasti näiden ehdotusten kanssa, koska ne ovat keskeisiä tekijöitä, jotta voidaan tilannetta parantaa. Tämän verran ulkorajoista. Sitten sisärajakysymys on myös otettava käsittelyyn, koska laittomasti siirtolaisina tulleet Schengenin alueella – eivät jää ensimmäiseen jäsenvaltioon, vaan siirtyvät muihin jäsenvaltioihin. Ja tämä on johtanut tärkeään tosiaiseen siirtymiseen. Ja tämä on johtanut siihen, että muutama jäsenvaltio on ottanut uudelleen sisärajatarkastukset käyttöön. Siksi, että nämä maat kohtasivat ongelmia ja uhkia – julkisen järjestyksen sisäisen turvallisuuden uhkia. Siksi, että niin paljon ihmisiä tuli. Useimmat turvapaikanhakijoita, mutta osittain ehkä myös laittomia maahanmuuttajia Saharan eteläpuoliselta alueelta. Komissio on esittänyt kertomuksen tai lausunnon tämän lausekkeen, turvalausekkeen käytöstä Schengenin lainsäädännössä. Ja komissio on sitä mieltä, että väliaikainen sisärajatarkastusten voimaan saattaminen oli näissä tapauksissa oikeasuhtaista ja välttämätöntä. Erityisesti rajatarkastusten uudelleenkäyttöönotto Saksan ja Itävallan osalta. Lisäksi toteaisin, että rajatarkastusten käyttöönotto sisärajoilla ei ollut niinkään toimi, jolla haluttiin tarkastaa nämä ihmiset sisärajat ylitettäessä, vaan lähinnä hallinnoida järkevällä tapaa toissijaista siirtymistä. Esimerkiksi kun ihmiset halusivat hakea turvapaikkaa Saksasta, ensin Slovenian Itävallan rajan kautta ja sitten Itävallan Saksan kautta oloissa, jotka mahdollistivat terveystarkastukset, ruoan, asunnon tarjoamisen ja sitten kuljetuksen maihin. Haluan hyvin selkeästi sanoa, että turvapaikka lainsäädäntömme ei anna oikeutta mahdollisuutta turvapaikanhakijalle valita kohde jäsenvaltiota, sitä valtiota, jossa turvapaikanhakija haluaa tämän oikeuden saada. Jäsenvaltiot ovat pyrkineet hoitamaan asiaa kunnolla ja järjestämään esimerkiksi kuljetukset. Nyt on muita tuorempia tapauksia. Ruotsiksi assosioitunut maa eli Norja, jotka ovat myös ottaneet uudelleen rajatarkastukset käyttöön. Hyvin selkeästi tässäkin haluan sanoa, että rajatarkastukset sisärajoilla eivät ratkaise tätä ongelmaa, jonka nyt kohtaamme. Tämä on yksi välineistä, joka on Schengenin rajasäännöstössä käytössä, jotta voidaan reagoida, jos sisäinen turvallisuus ja yleinen järjestys ovat uhattuna, mutta vaikka kaikki jäsenvaltiot ottaisivat käyttöön sisärajatarkastukset uudestaan, niin ei tätä ongelmaa olisi ratkottu, sillä ei tämä ongelma olisi mihinkään kadonnut. Turvapaikkahakijoiden ja pakolaisten virta olisi olemassa edelleen, siksi että ongelma ei synny Schengenin takia, vaan varsinaiset syyt, ongelman syyt ovat toisaalla, aivan erityisesti joissain kolmansissa maissa. Joten Schengen meidän osaltamme, kuten komission jäsen aikaisemmin on sanonut, Schengen ei ole tässä ongelman syy. Mutta Schengen ja osa Schengenin säännöstöä voi auttaa siinä, että hallinnoidaan tätä ongelmaa vähän paremmin. Tämän suuntaisesti meidän tulisi nyt ajatella. Haluaisin lisäksi ilman, että puhun liian yksityiskohtaisesti sanoa, että kyseiset jäsenvaltiot – ovat käyttäneet Schengenin rajasäännöstön osiota ottaakseen käyttöön uudestaan rajatarkastukset Ryhtääkseen välittömästi toimiin. Kahden kuukauden maksimi on olemassa jäsenvaltioiden uudelleen käyttöön ottamia rajatarkastusten osalta. Saksa ja Itävalta ovat nyt siirtyneet käyttämään toista määräystä, joka mahdollistaa rajatarkastusten käyttöönoton ennalta tunnistettavien tilanteiden osalta. Ja komission tunnustanut, että koska kriisi jatkuu, niin tämä on hyväksyttävä toimi. Ja näin on mahdollista käyttää vielä kuuden kuukauden ajan sisärajatarkastuksia. Tämä on tilanne sisärajoillamme. Siirrytään nyt toiseen kohtaan terrorismin uhkaan, joka oli esillä jo edellisessä esityslistan kohdassa – Komissio lähti toimin siis yhteisten riskiindikaattoreiden kanssa. Pariisin traagiset tapahtumat ovat vahvistaneet sen, että lisäksi on tärkeää ajatellen näitä terroristivierastaistelijoita on tärkeää pystyä valvomaan myös EU-kansalaisia ja perheenjäseniä, kun ylitetään EUn ulkorajat. Tässä kohdin komissio on hyväksynyt osana rajapakettia kohdennetun ehdotuksen, joka liittyy systemaattisiin tarkastuksiin. Yksityiskohtaisempaa keskustelua voidaan varmasti käydä, kun tämä ehdotus tehdään ja se tulee keskustelun kohteeksi teidän valiokunnassanne. Lopuksi kolmas osio Tätä kertomusta on ikään kuin tilannekatsaus ensimmäiseen vuoteen uuden Schengenin arviointimekanismin osalta. Tämä on tietenkin ratkaisevan tärkeä osio, kuten sanoin, jäsenvaltioiden tulisi täysin ja oikein täytäntöönpanna nykylainsäädäntöä, jotta voidaan jatkaa Schengen-alueen toiminta alueena, jolla ihmiset voivat liikkua vapaasti. Ensimmäiset käynnit toteutettiin tänä vuonna lyhyesti sanottuna ensimmäinen, ensimmäiset neuvoston suositukset hyväksyttiin komission ehdotuksiin sellaisissa tapauksissa, jossa oli puutteita tai parannusehdotuksia – näissä kertomuksissa komission kannoissa myös. Nämä ensimmäiset suositukset on hyväksytty neuvostossa, ne on siirretty parlamentille, jos olen oikein ymmärtänyt, joulukuun alussa. Tämä mahdollistaa myös sen, että tämä valiokunta voi yksityiskohtaisemmin katsoa näitä paikan päälle tehtyjä tarkastuksia ja niiden tuloksia. Tässä yhteydessä voin lyhyesti mainita sen, että vähän aikaa sitten ennalta ilmoittamaton käynti toteutettiin Kreikkaan, maarajoille Turkin kanssa ja merirajoille, ja tämä kertomus on nyt valmisteilla. Ja tämä kertomus esitetään Schengenin arviointikomitealle hyväksyntää varten, toivon mukaan hyvin pian. Koska ajatellen suhteita hotspotteihin ja niin edelleen ja välttämätöntä rekisteröintiä siirtolaisten saapuessa. Tämä saattaa vaikuttaa lisäehdotuksiin, joita komissio tekee esimerkiksi mitä tulee erityiseen lausekkeeseen Schengenin rajasäännöstössä, joka mahdollistaa sen, että komissio ehdottaa neuvostolle, että tietyt jäsenvaltiot ottavat käyttöön sisärajoilla väliaikaiset rajatarkastukset, jos on vakavia ongelmia Schengenin ulkorajaakin täytäntöönpanossa. Puheenjohtaja, Kuten sanoin, tämä on yleensä tällainen terveystarkastus. Kuten sanoin, Schengen on sairas, mutta ei kuoleman sairas käsittääkseni. Schengen ei ole tässä ongelma. Schengen ei ole myöskään ainoa ratkaisu, koska muillakin aloilla, kuten turvapaikkapolitiikan alalla, on hyväksyttävä toimia ja nykyvälineitä tulisi täysin ja korrektisti täytäntöönpanna. Joten tässä mielessä toivon, että seuraavassa puolivuotiskatsauksessa voimme olla paljon myönteisempiä. Ei pitäisi piilotella ongelmia, mutta ei ole avuksi myöskään syytellä Schengeniä ainoana ratkaisuna. Kiitos, edustaja Koljo. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Kosta näistä tiedoista ja tästä kertomuksesta, jonka hän esittelee. On todettava, että kertomuksen rakenne on nyt oikeassa, on paremmin kohdennettu ja paremmin ajoitettu kuin aikaisemmin. Kuusi kuukautta sitten tässä valiokunnassa pahoittelin sitä, että emme olleet paremmin tarkastelleet komission loppukertomusta. Nyt onneksi kiinnitämme näihin kertomuksiin enemmän huomiota, mutta valitettavasti tilanne on vain pahentunut. Tämä pitää paikkansa erityisesti pakolaiskriisin kanssa. Kuusi kuukautta on kulunut ja nyt on nähty, että EU ei ole valmis vastaamaan kriisiin. Ensimmäinen kommenttini koskee Schengenin arviointimekanismia. Tämä on äh, erittäin tärkeää, että voidaan lisätä monipuolista luottamusta. Olemme tehneet äh, arviointeja, joissa komissiolla on ollut keskeinen rooli ja se on johtanut menettelyä. Kysymys kuitenkin kuuluu, eivätkö jäsenvaltiot ole siitä tietoisia vai eivätkö ne halua osallistua tähän harjoitukseen kyseen, koska komissio on myöntänyt, että jotkut jäsenvaltiot eivät ajoissa vastaa kysymyksiin, eivätkä laadukkaasti vastaa näihin Schengen-kyselyihin, jotka ovat hyvin keskeisiä mekanismina osalta. Miksi jäsenvaltiot väittävät, että on vaikeuksia Schengen-järjestelmissä, mikäli ne eivät osallistu tähän harjoitukseni ja kerran, mikä ei toimi kunnolla. Olen kerta toisensa jälkeen, että uusia välineitä tulee koko ajan, mutta enemmän kuin sitä tarvitaan kunnollista täytäntöönpanoa jo olemassa olevien välineiden osalta. Olisi kiinnitettävä huomiota tuloksiin. Ymmärrän kyllä, että jotkut tiedot ovat arkaluontoisia, mutta onko todella tarpeellista kirjoittaa kokonaisia kertomuksia ja julistaa luottamuksellisen, luottamuksellisiksi. Mitä paremmin parlamentti voi olla työssä mukana, sitä paremmin se voi olla tietoinen siitä, mitkä toimet ovat tarpeellisia, mitkä eivät. Tässä kertomuksessa käsitellään arviointimekanismeja ja vierailuja. Olen iloinen siitä, että huomaan, että joitakin parannuksia on nyt tehty Komissio tunnustaa, että tätä välinettä ei ole kunnolla riittävästi käytetty. Olen ilo, iloinen näistä vierailusta Kreikan Turkin rajoilla ja Unkarin, Unkarin ja Puolan rajoilla ja sisärajoilla myös, esimerkiksi Ranskan ja Saksan rajoilla. Kuitenkin vaikuttaa siltä, että päätelmiä ei ole kovinkaan paljon. Voisiko komissio kertoa, milloin nämä vierailut tehtiin ja ovat, vastaavatko Ranskan ja Saksan rajat, tarkastukset rajat, kunnollisia rajoituksia? Saksasta tulee via junia myös tarkastetaan, onko komissiolla tietoa näistä. Nämä asiat liittyvät usean valtion käyttöön ottamiin rajatarkastuksiin ja pakolaiskriisin huonon hallinnointiin. Minulla on muutamia kysymyksiä komissiolle. Vaikuttaa siltä, että ainoastaan Slovenia jätti kertomuksen, joka koskee sen sisäisten rajojen uudelleen käyttöön ottaa artiklan 27 mukaisesti. Onko komissio tietoinen siitä, milloin saamme vastaavat kertomukset muilta jäsenvaltioilta? Uskoko komissio, että jäsenvaltiot olivat riittävän jäsentyneitä, kun otettiin käyttöön näitä sisäisiä tarkastuksia. Tässä on nähtävissä dominoefektiä. On selvää, että, että jotkut jäsenvaltiot pyrkivät hallinnoimaan paremmin pakolaisten tuloa ja toiset vain sulkivat ovensa. Jotkut jäsenvaltiot ovat rakentaneet aitoja tai aikovat niin tehdä. Onko komissio sitä, komissio on sitä mieltä, että nämä eivät riko Euroopan lainsäädäntöä, mutta asia ei kehitellä kovin pitkälle. Tämä on yhä tärkeämmäksi tuleva asia, koska useammat valtiot ovat ilmoittaneet tällaista suunnitelmista. En usko, että kukaan täällä toimii, että toivoo, että, että tarkastukset ja aidat tulisivat säännöksi. Schengenin kohdistuu paineita, mutta meidän on saatava selkeä kuva todellisuudesta enemmän kuin koskaan. Komission on oltava vahva vahvana tukemassa Schengenin säännöstöä käyttäen kaikkia keinoja, joita sillä on. Please. Edustaja Fajon. Thank you. Thank you. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos tietysti komissiolle tästä selkeästä päivityksestä. Me kaikki olemme vakavasti huolissamme ja myös komissio tunnustaa sen, että Schengen on nyt hyvinkin sairas. Puhutaan aivan suoraan lähestulkoon kaikki toimet, nämä järjestelykeskukset, uudelleen sijoitukset, sisäiset siirrot, kaikki tämä ei näytä toimivan. Minä tulen Sloveniasta, mainitsitte juuri nämä raja-aidat. Tämä on tuskallista katsella, kun rajoilla on piikkilanka-aidat ja näkemykset ovat hyvin hajallaan olemme halunneet rakentaa tällaisia aitoja, koska toimet eivät olleet tehokkaita. Pienenä maana emme pystyneet hallinnoimaan, hallitsemaan tätä ihmisvirtaa. Nyt talvi on tullut, ihmisiä tulee vähemmän ja ongelmia ei ole vieläkään ratkaistu. Keväällä odotellaan uutta aaltoa, erityisesti Balkanin reitille, jos toimet eivät ole tehokkaita. Nyt tilanne on sellainen, että joka päivä rajalla on mielenosoituksia. Ihmiset taistelevat äh, yhteistyössä, me häviämme ihmisten kanssa. Ihmiset eivät tänään luota meihin. On kasvava pelko siitä, mitä Schengenille käy, kun näitä aitoja rajoille rakennetaan. On aivan selvää, että aidat on vaikea jossakin vaiheessa purkaa. Mikä olisi tämän käynnistävä kehitys? sisärajoilla on entistä enemmän tarkistuksia, tarkastuksia. Kysymykseni teille, ensinnäkin tiedän kantanne ja Paalokin mainitsi näkemykset näistä raja-aidoista, mutta kuinka vakavasti otetaan ne huolet, että tässä ollaan etenemässä kohti ja Juridisesti tätä ei pitäisi missään nimessä hyväksyä tässä vaarannetaan koko Euroopan integraatiohanke. Sitten muutama konkreettinen kysymys tähän lisäksi. On aivan selvää, että aidat eivät ongelmaa ratkaise. Kun Unkari käynnisti aidan rakentamisen, niin se vain ohjasi ihmisvirrat toisaalle ja näin käy muuallakin. Eurooppa on maahanmuuton manner ja ihmiset tänne jatkossakin tulevat. Raja-aidoilla ei ole tulevaisuutta, Euroopalla ei ole tulevaisuutta näiden raja-aitojen muodossa. Slovenian kun tuli satoja tuhansia ihmisiä, niin rekisteröintiä ei ollut käytössä. Tämä on aivan tunnustettava tosiasia. Miten, puhu, miten sitten toimitaan ihmisten palauttamisten osalta? Olen keskustellut hiljan Serbian viranomaisten kanssa. He ottavat sormenjälkiä, mutta eivät ole yhteydessä Eurodakkiin tai muihin järjestelmiin. Eli mit, mit, mitä hyötyä sormenjäljistä on? Miten tällaiset käytännön kysymykset ratkaistaan? Voi olla, että min, te, tehdään minkälaista rekisteröintiä tahansa, mutta jos tiedot eivät välity mihinkään, niin mitä hyötyä niistä on? No sitten nämä humanitaariset viisumit. Äh, Huon varmasti nämä on maininnut. Meillähän on viisumisäännöstön uudelleen tarkastelu. Olemme pyrkineet saamaan lainsäädännön harmonisointia, jotta saisimme tämän humanitaarisen viisumin mukaan. Esimerkiksi nämä Välimeren yli tulevat voisivat hakea tällaista humanitaarista viisumia. Miksi komissio ei tue tätä poliittisesti? Tiedän mikä vastaus on, mutta haluaisin silti nostaa tämän asian esille. Pitäisi olla enemmän laillisia keinoja päästä Eurooppaan. Mitkä ovat sitten tuomioistuimen päätösten vaikutukset, joita se on tehnyt Unkarista ja Slovakiasta ja näistä sisäisistä siirroista? Me haluaisimme solidaarisuutta, mutta näemme, että suurin osa jäsenvaltioista ei toimi. Ne vain reagoivat ja sen takia Schengen murenee. Mikä on tuomioistuimen päätösten vaikutus, kun otamme kaiken tämän huomioon? Varmasti kollegoilla on vielä lisäkysymyksiä, joten päätän omat osaltani tähän. Kiitos edustaja Karatsamilta. Kiitos puheenjohtaja. Minä olen todella huolissani Schengenin tilasta ja siksi pidän todella tervetulleena, kuten kollega Koljo sanoi, sitä, että komissio arvioi hyvin tarkkaan tilannetta avoimesti myös meidän kanssamme. Schengenin sääntöjen täytäntöönpano ja se, että keskeytetään vapaa liikkuvuus, ei ole sama kuin rajojen rakentaminen, muorien rakentaminen. Mutta jos jäsenvaltiot voivat käyttää tätä oikeutta väärin, se on vaarallista, koska näin ei voida paremmin hallinnoida pakolaisvirtoja eikä taistella terrorismia vastaan. Vapaa liikkuvuus Schengen-alueella on yksi suurimmista aikaansaannoksistamme Euroopassa ja meidän tulisi yhteisesti kautta poliittisten ryhmien yli rajojen puolustaa Schengenin olemassaoloa. Se, että voidaan puolustaa Schengeniä, vaatii, että Schengenin säännöstöä vahvistetaan, kunnioitetaan ja siksi pidän komission ehdotusta hyvänä, että Schengenin säännöstöä vahvistetaan ja otetaan käyttöön alueelle tulo- ja poistumistarkastukset myös EUn kansalaisille. Ja kuten puheenjohtaja aivan oikein sanoi, että täytäntöönpano pitäisi aina ottaisin äärioikeiston kollegoille haluaisin sanoa, että tässä ei ole Euroopan ongelmasta kyse, vaan jäsenvaltioiden, jotka eivät toimi. Nationalismi tässä on ongelma ja protektionismi. Ei tässä Eurooppa ole ongelma, koska komissio tekee työnsä, me teemme työmme, vaikka meillä on poliittisia näkemyseroja, siitä voitaisiin sanoa vaikka mitä, mutta hallitukset tässä eivät täytäntöön pane. Jos on yhteistä lainsäädäntöä ja sopimuksia, ja neuvosto, joka tekee jonkun päätöksen, ja sitten puolet jäsenvaltioista ei täytäntöön pane, niin miten tämä voi olla Euroopan vika? Miksi meillä on tällainen Schengen-tilanne, puheenjohtaja? Me maksamme nyt tämän hinnan ja täytämme aukkoja, jotka syntyvät siksi, että jäsenvaltiot eivät kanna omaa vastuuntaan ulkorajojen suojelemista. Tämähän on kuin euro. Eihän euroalue voi toimia tehokkaasti, jos jäsenvaltiot eivät tee uudistuksia. Sitten näemme, mitä tapahtuu. Ei voida pitää itsestään selvänä, että mahtava Schengenin vapaa liikkuvuus toteutuu, jos ulkorajat ovat täysin avoimet. Kun matkustamme, matkustamme kolmansiin maihin, meiltä kysytään asiakirjoja. Miksi Eurooppaan pitäisi voida tulla ilman minkäänlaisia tarkastuksia tai rekisteröintejä? Pidän todella hyvänä komission ehdotusta. Frontexin vahvistaminen esimerkiksi. Euroopan tulevat pitää rekisteröidä, identifioida, sormenjäljet on otettava ja kaikkien asiakirjojen, biometristen passien rekisteröiminen on tärkeää. Ei ainoastaan vain, että silmäillään passeja. Tämä on ennalta ehto Schengenin toiminnalle. Puheenjohtaja, Haluaisin viitata siihen, mitä kollega Spinelli aikaisemmin sanoi Ruotsin tilanteesta, kun en käyttänyt puheenvuoroa edellisessä keskustelussa. Perustuslaillinen tuomioistuin ei ole ottanut tässä kantaa, vaan kyseessä on laagerodet Ruotsin demokraattisessa järjestelmässä aina kun lainsäädäntöä ehdotetaan, on tällainen oikeudellinen – yksikkö, joka on valtiollinen virasto ja katsoo tätä lainsäädäntöehdotusta. Ja tämän tahon mukaan sanottiin, että uudet hallituksen toimet, tämä paketti, tämä epätoivoinen paketti rajatarkastuksista olisi liioiteltu. Minä en puolusta tällä hallituksen päätöstä. Mielestäni tässä on kaksi asiaa nyt sanottavana. Luotsi on ollut avokätisin Euroopan maa viimeksi kuluneen kolmen neljän vuoden mukana. 160 000 turvapaikanhakijaa tulee Ruotsiin ja yli 32 000 yksin matkustavia alaikäisiä. Marraskuun aikana yli 10 000 ihmistä tuli joka viikko. Se tarkoittaa sitä, että Ruotsi kohtaa haasteen se on ensimmäinen maa, johon saavutaan, koska muut maat eivät rekisteröi eikä tunnista näitä ihmisiä, vaan lähettää eteenpäin. Ruotsi lisäksi on viimeinen kohdemaa, eli integroituminen työmarkkinoille ja muut ovat pitkän aikavälin haasteita. Ruotsin hallitus ei ole koskaan esittänyt Ruotsia maana, jossa on ollut suhteetonta painetta pitkän aikaa Euroopan jäsenvaltiot ja tämä parlamentti myös on jättänyt huomiota sen tosiasian, että Ruotsikin tarvitsi apua ja tässä on nyt tulos. Nyt on tehty päätös, hallituksen päätös, siis punavihreän hallituksen päätös, joka on periaatteessa samantyyppinen kuin mitä äärioikeisto on esittänyt. Tämä on mielestäni erittäin huono asia, että minä haluaisin pyytää, että komissio pitää hyvin tarkkaan silmällä viime viikolla – Ruotsin hallituksen tekemää päätöstä ottaa rajatarkastukset käyttöön Öresundin sillalla kaikessa joukkoliikenteessä junat, bussit. Ja tämä päätös tehtiin kolmeksi vuodeksi. Ja toivoisin, että komissio voisi katsoa, onko tämä jotenkin Schengenin sääntöjen vastaista. Komissio juuri sanoi, että enimmäisaikaan kaksi kuukautta tai kuusi kuukautta. Käsittääkseni on myös erityinen mahdollisuus kahdeksi vuodeksi, mutta tähän tarvitaan nyt lisää selvitystä. Tämä väliaikainen viimeinen mahdollisuus ja sisäinen turvallisuus, nämä kriteerit on kriteereitä, joita pitää aina kunnioittaa. Kiitos edustaja Sargentini. Kiitos puheenjohtaja. Komissio esitti alustuksensa ja tarkistin samalla oman sähköpostin, niin me saamme tuon tuostakin kirjeitä jäsenvaltioista. Ja sieltä voimme lukea, että tarkastukset on käynnistetty kahdeksan. Norja, Ruotsi, Itävalta, Saksa, Ranska, Unkari. Carlos Coelho mainitsi mahdollisuuden, että omassa maassanikin Alankomaissa ryhdytään valvomaan Saksan vastaista rajaa. Kyllä, näin toimitaan eikä ainoastaan siellä. Sanottiin ihan radiossakin, että rajalle, rajan yli mennään Belgian puolelle, parkkipaikalle siinä tien vieressä. Ja sitten ollaan radiopuhelimella yhteydessä Alankomaiden puolelle ja kerrotaan, että nyt tulee autoja. Autossa on henkilöitä, jotka eivät näytä eurooppalaisilta ja sitten rekisterikilpikin on jostakin Itä-Euroopasta. Kyseessä on siis Pelkian ja Alankomaiden välinen raja, ja ihan vain näppituntumalta valikoidaan, ketä tarkastetaan. Tämä on rajan, lain rajamailla sanotaan Alankomaissa, mutta en usko, että tällainen näppituntuma on edes lain rajamailla kun ajattelen näitä kahdeksan maata ja omaa niin, jotka toimivat lain rajamailla, niin ongelmana tässä on se, että, että menetämme innostustamme Schengenin osalta. Jokunen viikko sitten lehdet olivat täynnä tietoja sisäministeri, oikeusministeri neuvostosta ja todettiin, että Kreikka heitettäisiin Schengenin ulkopuolelle. Mitään tällaista ei tapahtunut, mutta kaikki sanomalehdet revittelivät aiheesta. Kaikki lehdet aiheesta kirjoittivat. Eli tässä oikeastaan puhe sitten lietsoi vain vahinkoa, joka oli jo tapahtunut. Parlamentti tukee Schengeniä, komissio taistelee sen puolesta, mutta varsinainen ydinkysymys on se, että neuvosto, joka on nyt täältä poissa, jäsenvaltiot eivät viitsi vaivautua sen suhteen, että vahinko on jo tapahtunut ja tämä puhe, jota nyt tässä käytetään, johtavan pahempaan vahinkoon. Miten voimme tämän keskustelun suunnan muuttaa niin, että jäsenvaltiot eivät enää lähettele näitä kirjeitä? Nyt siis kahdeksan maata on näin toiminut. En ymmärrä, miksi Maltan haluaa Schengenin tarkastukset. En todellakaan ymmärrä. Maltaa ympäröi meri. Mikä sisäraja? En kyllä tätä ymmärrä. Thank you. Uh, Kiitos, edustaja Lopes Thank you, Chair, Mr. Koister. Kiitoksia puheenjohtaja. Edustaja Koister sanoi, että, tai on ennustettu, että poliittiseksi tämä menee, ja niinhän tämä tässä käy. Me teemme täällä, otamme kantaa ja te pyydämme, että viette tätä eteenpäin poliittista ketjua pitkän näivän huipulle asti. Me olemme täällä edustamassa Euroopan kansalaisia, joita huolestuttavat nämä huonot tilanteet Schengen-säännösten osalta. Se on kaikkein arvokkain tulos Euroopan harjoituksesta tähän mennessä Europolin mukaan. Taikka, taikka kyselyjen mukaan Schengenin säännöstö on se asia, josta kansalaiset eniten pitävät. Että sanoitte, että Schengen on sairas, no onko se kuolemaisillaan, onko se kuihtumassa pois, pyörtymässä, katoamassa. komissio ei selvästi pyydä ja toteaa jäsenvaltioille, että kaikki Schengeniin tehdyt keskeytykset on, niiden on oltava väliaikaisia erikoisten tilanteiden oikeuttamana, jotka voisivat oikeuttaa sisäisten rajojen tarkastusten palauttamisen. Olemmeko valmiita ilmoittamaan ihmisille, että haluamme tehdä kaikkemme Schengenin säännöstön pelastamiseksi. Monet, jotka matkustavat Euroopan sisällä, saavat sellaisen vaikutelman, että Schengen on nyt vain kuihtumassa pois. Passin tarkastuksia on jälleen tullut. Henkilöllisyyttä tarkastetaan kaikilla Euroopan lentokentillä, jopa junissa – Nyt on kysymys siitä, että onko, onko komissio valmis ryhtymään kaikkiin rikkomusmenettelyihin ja valvontaan ja, ja toimimaan sopimusten vartijana niin, että jäsenvaltiot todella pysyvät näissä väliaikaisissa puitteissa, jotka koskevat näitä sisäisiä tarkastuksia. Olemmeko valmiita viestittämään ihmisille, että tämä on väliaikaista, että me emme salli sitä, että tilanteista tulee krooninen, kun muodollinen perustelu on vain väliaikainen tilanne. Onko tästä tulossa nyt pysyvä tilanne? Voimmeko vakuuttaa kansalaisille, että näistä väliaikaisista toimista päästään eroon? Tähän mennessä olemme hoitaneet turvallisuusongelmia, eikä niistä ole tullut kroonisia. Tällaisen kysymyksen toivoisin teidän toimittavan komission huipulle asti. Kiitos edustaja Debre. Uh, merci, monsieur président. Kiitos puheenjohtaja. Herra De Köster on huomattava virkamies. Mielenkiintoisin osa hänen puheenvuorostaan oli se, kun hän totesi alkuun, että se keskustelu, mitä tänään käydään, pitäisi käydä poliittisella tasolla. Tämähän on peruskysymys. Schengen on poliittinen ongelma, ei vain hallinnollinen ongelma. Näin ollen me olemme jossain määrin optimisteja. Minä olen Schengenin kiistaton puolustaja. Jos Schengen murenee, niin euro seuraa samaa tietä ja Eurooppa nyrjähtää paikoiltaan. Schengenissä on kaksi peruselementtiä. Ulkorajojen valvonta ja liikkumisvapaus. Etakapa kansalaista, jolle sanotaan, että no, meillä on yhteinen ulkoraja ja sitä valvotaan. Ja samaan aikaan hän kuulee, että 1,5 miljoonaa laitonta tulijaa on tullut rajan yli. Miten hän voi ymmärtää, että ulkorajaa sitten valvottaisiin, kun 1,5 miljoonaa laitonta on, on tullut vuoden sisällä? Eihän tämä järkeily toimi. Ja samaan aikaan sitten pitäisi huolehtia sisäisestä vapaasta liikkuvuudesta. Slovenia, Unkaria, Ruotsi Ruotsi, ja mitä niitä muita olikaan, jotka ottavat sisäisen rajojen tarkastukset käyttöön. Sitten Schengen-alueelle on pystytetty näitä piikkilanka-aitoja. Miettikääpä sitä, miten nämä piikkilanka-aidat vaikuttavat ihmisten mielissä. Tilanne on todella vakava. Vastauksena ei voi olla vain byrokraattinen vastaus, vaan täytyy saada poliittinen vastaus tilanteeseen. Ensinnäkin ulkorajojen valvontatapaus. Järjestelykeskukset eivät toimi. Kaksi on toiminnassa, kahdeksan yhdeksän pitäisi olla. Emme edes tiedä, tekevätkö ne työtään hyvin ja mikä on objektiivinen tulos tästä työstä. Sitten toinen esimerkki. Vaihtoehto, joka minua hämmästytti. Fajon tästä puhui. Kanadalaiset ovat ottaneet 25 000 pakolaiskandidaattia. Heitä lähdettiin siis hakemaan lentokoneella. Heidät tuodaan lentokoneella Kanadaan. Meidän tulisi tehdä jotain samantapaista. No läheisyys on tässä paljon suurempi, ei kenties lentämällä, mutta kun ei ole laillisia väyliä pakolaiselle, niin he tulevat tänne järjestäytymättömästi. Ja kansalaiset sitten saavat kuulla, että ulkorajoja ei voida valvoa ja kuka tahansa voi tänne tulla puhutaan aika lailla ikävillä sanoilla näistä tulijoista. Schengenin alueelle tulo pakolaisten osalta on aivan keskeinen asia ratkaistavaksi. Humanitaarinen viisumi tai mitä tässä voitaisiin ajatellakaan, mitä Köster sanoi, että humanitaarinen viisumi ei ole mukana tässä uudelleen tarkastelussa. Siellä oli, niin missä se sitten olisi? Onko teillä ehdotus tehtävänä? Tehkää tällainen ehdotus. Toistaiseksi meillä ei ole muita välineitä käytössämme. Minä ehdotan, että me todella taistelemme, jotta saamme tämän laillisen väylän pakolaisille tulla Eurooppaan. Tämä tilannehan jatkuu vuosikausia ja se epävakauttaa paljon poliittisesti yhteiskuntamme. Ja sitten toinen seikka on toimittaa johdonmukaisesti, poliittisesti. Tämä liittyy turvallisuuteen. Sanotaan, että rajatarkastukset otetaan uudelleen käyttöön. Ranskalaiset käynnistivät tarkastukset iskujen yhteydessä. Miksi tämä ei toiminut? Tiedot eivät olleet tulleet perille. Oikeat tiedot eivät tulleet perille. Eli systemaattinen järjestelmällinen valvonta Euroopan kansalaisten osalta ulkorajoilla. Eurooppalaisten kansalaisten siis asukkaiden osalta, jotka nauttivat tästä vapaasta liikkuvuudesta. Ja tämä turvallisuussyistä miten sitten äh, tunnistetaan ihmiset? Täytyy, mitkä tunnistetaan, kysyy naapuri. Ketkä tunnistetaan? Sosialistitko? Me ymmärsimme sosialistit. Sanoitte, että pitää tunnistaa sosialistit. No ei, niin terroristei, terroristit, terroristit, korjaa puhuja. Il y a une assimilation entre terrorisme et socialisme que je ne ferai. Niin, en tällaista, <laughs> tällaista tietenkään sotkua koskaan haluaisi, että ihmiset sekoittavat terroristit ja sosialistit. <laughs> Puhumme siis Euroopan unionin kansalaisista. Terroristit, terroristit, sanoinko nyt selvästi tämän? <laughs> Täytyy pystyä saamaan tiedot tietokannoista. Meillä on SIS-järjestelmä. Kaikki jäsenvaltiot eivät toimita tietoja tähän järjestelmään. SIS-järjestelmä, e, eihän se anna tietoja siitä, ketkä ovat ulkomaisia vierastaistelijoita. Mitä valvonta sitten hyödyttää, kun tilanne on tällainen? Ikävä kyllä käytän vulkaaria termejä, mutta sitten ihmisiä vaan ki- kiusataan ja heitä ottaa kaaliin. Eihän tämä järjestelmä toimi, jos sinne ei pysty jollakin tavalla luokittelemaan vaarallisia henkilöitä. No sitten Europolin yksikkö, Europolin sisällä oleva yksikkö, joka luokittelisi näitä vierastaistelijoita, mutta ei ole suunnitelmissa, että tullivirkailijoilla olisi pääsy Europolin järjestelmiin. Mitä hyötyä tästä sitten on? Jos nyt luen komission asiakirjaa, niin se on aivan hyvin laadittu mutta ei sieltä löydy mitään todellisia ratkaisuja, kun ajatellaan sitä ongelmaa, joka meillä on edessä. Me ei tämä ongelma ole hallinnollinen, vaan poliittinen ja tekninen. Sosialisteille anteeksi. Apology accepted, Gerard. Pahoittelut, anteeksi kun näitä hyväksytte. Minä vähän ihmettelin myös, missä mennään. Kun minut pysäytetään, onko se sosialismi sitten syynä? Christine. Si. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites que je partage. No, täällä on sanottu paljon sellaista, mistä olen yhtä mieltä. Mukaan lukee se, että tarvitaan poliittinen päätös. Schengen on Euroopan unionin perusta aloitimme tavaroiden vapaalla liikkuvisella, pääomien vapaalla liikkumisella, sitten päästiin ihmisten vapaaseen liikkumiseen. Meidän on muistutettava jäsenvaltiota siitä, että Euroopasta ei voi tulla se, mikä se oli aikaisemmin, jos ainoastaan kauppatavara kulkee ja ihmiset eivät enää pysty liikkumaan. Haluaisin vielä palauttaa kahteen asiaan, joihin ei ole vielä viitattu ja olen siitä aika järkyttynyt. Kaikki varmasti sitä ovat kuitenkin ajatelleet, olen puhuttu Unkarista ja sen muurista, on puhuttava myös Unkarista siinä mielessä, että siellä pannaan nyt pakolaisia vankilaan, koska he eivät halua lähteä Serbian, he päätyvät siis vankilaan. Tässä rikotaan Genevan yleissopimusta, tässä mennään Euroopan oikeuksien, oikeuksia vastaan, ei kunnioiteta kansainvälistä lainsäädäntöä. Haluaisin muistuttaa viime viikon Strasbourgin äänestyksestä. Ehdotimme siellä tarkistusta, jotta artikla 7 otettaisiin lopulta käyttöön Unkaria Orbanin osalta. Pakkolaisten pidättäminen on täysin skandaali nomainen tilanne ja meitä on paljon, jotka olemme tästä järkyttyneitä ja olemme sanoneet tästä parlamentille ja komissiokin on ollut samalla linjalla nyt pitää mennä pidemmälle. Ei, ri, ei riitä se, että lyödään nyrkkiä pöytään, vaan tässä on selkeä periaate. Olemme Euroopan unionissa, siellä kunnioitetaan Euroopan unionin sääntöjä, periaatteita, perussopimuksia. Jos ei siitä pidetä kiinni, pitää mennä aivan loppuun asti. Ja toivon, että kaikkien poliittisten ryhmien kaikki jäsenet vetävät johtopäätökset siitä, mitä Unkarissa tänään tapahtuu. En nyt puhu tässä Tanskasta, mutta olisin voinut kyllä siitäkin puhua, kun siellä ristetään pakolaisilta kaikki omaisuus heidän sapossaan Tanskaan. Weidenhauser, please. Kiitos, edustaja Weidenhauser. Kiitos, puheenjohtaja. Suurkiitokset komissiolle. De Köster teki selkeän erottelun siinä, että Schengen ei ole tässä ongelma. Jos tässä ongelma on, niin se taitaa olla Dublin nimeltään todella pitäisi pohtia, miten muita pääsyn mahdollisuuksia voitaisiin järjestää. Humanitaarisesta viisumista on puhuttu vuosikaudet. Ja oikeastaan pidemmälle ei ole päästy kuin keskusteluihin. Muistuttaisin Antonioni Gutierrezin pakolaisasianvaltuutetun valtuutetun kommentista, jonka mukaan pitää lopulta lähtömaissa puuttua tilanteeseen. Mitään ei tapahdu siellä, joten ei ole mitenkään yllätys, että tällaiseen tilanteeseen on jouduttu. Tulen itse maasta, joka on kautta kulku maa. Ja yllätyimme, kun naapurit muuttivat yhtäkkiä politiikkaansa. Me jäimme yksin sadan tuhannen ihmisen kanssa. Ihan alusta asti olen tarkkaillut tätä tilannetta, sitä miten oli mahdollista Saksan naapurin kanssa jotenkin yhdessä ratkoa tätä ongelmaa omalla vaali, omassa vaalipiirissäni raja-alueella oli valtavasti liikkuvia ihmisiä jatkuvasti, mutta kuitenkin melko ongelmattomasti pystyttiin jotenkin hallinnoimaan tätä. Meillä on nyt yli 80 000 turvapaikanhakijaa Itävallassa tarjoamme heille siis turvapaikan. Pystymme varmasti tähän tehtävään. Suuri Saksa myöskin selviää kymmenkertaa kertaa suurempana maana – Eurooppalainen solidarisuus on tärkeää. Ei saisi lykätä ongelmaa maasta toiseen. Se on varmasti tämän kesän suuri oppi. Monet ihmiset, jotka aluksi puolsivat rajatarkastuksia, ovat nähneet, mitä kielteisiä vaikutuksia rajatarkastuksilla on omalla alueellani on syntynyt kehitystä. Aikaisemmin yli rajan oli paljon taloudellista ja alueiden välistä yhteistyötä ja yhtäkkiä oli tuntien mittaisia jonoja rajoilla. Tällä oli taloudellisia vaikutuksia, ongelmia terveydenhoidon alalla, koska on ollut hyvää yhteistyötä esimerkiksi rajat ylittävästi sairaaloiden välillä. Ja jos tällainen työ ei enää ole mahdollista rajatarkastusten takia – niin tämä vaikuttaa myös elämänlaatuun. Me olemme kokeneet, miten tärkeä ja hyvä asia on se, että ei ole tällaisia rajoja, että Schengen on todella hieno edistysaskel Euroopassa, josta emme halua luopua. Lopuksi pieni kysymys komission edustajalle. Ehkä en huomannut tätä alustuksessa toista kertaa Strasbourgin täysistuntoon mentäessä on ollut pitkät jonot rajoilla ja mikähän on perusta näiden tarkastusten osalta. Kiitos. Kiitos. Kollegat, Barbara Spinellin lisäsin vielä puhujalistalle. Sitten suljen listan, jos teille sopii. Ska Keller on seuraava puhuja. Couple of questions to the commission. Muutama kysymys komissiolle ja tietenkin kommenttejakin kysymys. Romania ja Bulgaria on jäänyt mainitsematta. Tästä on keskusteltu jo vuosia, eikä se ole vielä ratkaistu. Niin, komissiolle olisi muutama ihan suora kysymys. Edustaja Ska Keller osoitti teille suoran kysymyksen. Uh, I want to... Toistan vielä. Haluaisin siis kysyä romanista ja Bulgaariasta. Niitä ette maininneet, ellei se sitten mennyt minulta ohi. Sitä on jo vuosia puhuttu tässä parlamentissa. Edellinenkin parlamentti vetosi siihen, että Bulgaria ja Romania hyväksyttäisiin Schengenin alueelle. Minun tietääkseni mitään objektiivista ongelmaa ei ole esitetty koskien niiden liittymistä, mutta niin ei ole kuitenkaan tapahtunut. Kuinka tämä keskustelu etenee? Olemmeko pian saamassa liittymispäivämäärän näitä maita varten? Sitten Ruotsin osalta haluaisin tietää, mitä täsmälleen rajoilla tapahtuu. Minkälaisia rajatarkastuksia siellä tehdään? Onko kyseessä passitarkastus vai mitä siellä täsmällisesti tapahtuu? Sitten vielä näistä aidoista kysymys. niin ja mainitsivat nämä aidat Onko jonkinlainen etenemissuunnitelma, aikataulu, koska nämä aidat lakkautetaan? Sitten mainitsitte useita tavoitteita ja tehtäviä koskien Schengenin rajojen sulkemista. Sanoitte, niin, niin Schengenin keskeyttämistä voidaan käyttää myös poliittisena uhkana. En usko, että tämä on kovin hyödyllinen asia, eikä se ole varmaankaan syy, miksi viimeisessä Schengenin uudistuksessa tällainen mahdollisuus otettiin mukaan lainsäädäntöön, mutta kun se näyttää olevan tapa, jolla jäsenvaltiot haluavat käyttää Schengeniä, mikä on mielestäni erittäin sääli, niin oli kyllä kiinnostavaa nähdä, että että käytettiin uhkana jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät halua sulkea rajoja. Meillä on kuitenkin toisia jäsenvaltioita, jotka eivät ole halunneet täyttää velvoitteitaan, mitä tulee sisäisiin siirtoihin ja yleensäkin pakolaisten vastaanottamiseen. Tästä ei ole puhuttu ollenkaan. Voisitteko antaa vähän näkemyksiä siitä, miten keskustelut ovat sujuneet komissiossa tai neuvostossa, jos teillä on sitä tietoa? Olin oikein iloinen, jos teillä olisi vähän tähän asiaan lisätietoa. Please. Kiitos Anna Gomez. Olen samaa mieltä niiden kollegoiden kanssa, jotka sanoivat, että päävastuu on jäsenvaltioilla. Myös komissiolla on oma vastuunsa. Aivan niin kuin muut kollegat ovat sanoneet, Me emme tarvitse tällaista virkamiesmäistä lähestymistapaa, vaan tarvitsemme poliittisen lähestymistavan. Komissio valvoo perustamissopimuksia. Jos komissio ei omaksu sitä poliittista lähestymistapaa, joka sen tulisi omaksua, niin että silloin kun jäsenvaltiot rikkovat sitoumuksia, niin tähän tartutaan silloin kun kyse on Schengenin täytäntöönpanosta, eikä ainoastaan siitä. Jos nyt on kyse siitä, että löydetään tekosyitä terrorismin vastaiseen työhön, niin onhan moni muitakin toimijoita jäsenvaltiot eivät ota vakavasti. Komission täytyy sanoa tämä aivan ääneen ja syy on selvästi osoitettava, missä se oikein on. Tämä on meidän työtämme, mutta tilanne on hyvin vaikea, kun komissio ei tätä velvollisuuttaan hoida, vaan päinvastoin. Viime viikolla on järkyttynyt, kun varapuheenjohtaja Timmermans, sattui olemaan myös omasta poliittisesta perheestäni, tuli kertomaan tämän uuden rajavartioston olemassaolon oikeutuksesta, perusteluista – sinnehän toimitaan täysin päin vastoin kuin mitä väitämme toimivamme. Eli terroristit ja pakolaiset pannaan samaan kategoriaan. Tämä pakolaisvirta tarjoaa meille myös valtavasti mahdollisuuksia, mutta onhan meillä paljon muitakin mahdollisuuksia, joihin jäsenvaltiot ja komissio eivät vain tartu. Tässä oikeastaan helpotetaan ääriliikkeiden tilannetta Euroopassa, kun todetaan, että eihän tämä koskaan voi olla operationaalinen järjestelmä. Koskaan ei päästä siihen tilanteeseen, että jokainen sentti ulkorajoillamme olisi valvottu. Koskaan ei ole riittävästi eh, henkilökuntaa toimimaan näin. Ja joka tapauksessa toimitaan läppituntumalta. Ja tässä tietysti mukaan tulee kaikki mahdolliset vääristymät. Kysymys on todella vakava. Komission tuli olla ensimmäisenä tähdentämässä sitä, että se, että järkevästi tässä toimittaisiin ja pelastettaisiin Schengen, sehän on hieno väline, ei suinkaan ongelma. Tulisi investoida näihin turvallisiin vaihtoehtoisiin reitteihin tulla EU-hun. Humanitaariset viisumit, asianmukaiset vastaanottoolot. Ihmiset tulevat tänne joka tapauksessa. Minä tulen Portugalista. Silloin kun siellä oli kansalliset äh, rajavalvontatoimit käytössä, niin yli miljoona kansalaista ylitti nämä rajat joka tapauksessa ja lähti töihin muualle Eurooppaan. He siis tulevat, he lähtevät. Ihmiset pyrkivät vain saamaan paremman elämän itselleen. Jos motivaationa perusteluna on se, että ihmishenkiä pelastetaan, niin joka tapauksessa suurin osa näistä pakolaisista turvapaikanhakijoista tänne tulee. Eli miksi me emme sitten järjestäisi näitä turvallisia, laillisia väyliä tulla EU-hun niin, että rekisteröitäisiin nämä ihmiset. Kuvittelisin, että komissio olisi tässä eturintamassa ja argumentoisi saman suuntaan kuin parlamentti, mutta näin ei näytä käyvän. Jäsenvaltioissa on paljon ristiriitaisuuksia ja komissio jättää nämä huomiotta. Tässä nimenomaan helpotetaan ääri oikeisto ja myös äärivasemmiston tilannetta, kun ei puututa niihin olemassa oleviin väyliin, mitä on olemassa. Tännehän tulee myös järjestäytyntä rikollisuutta Jos tähän puututtaisiin, niin voitaisiin viedä voitot näiltä ihmissalakuljetusverkostoilta. Ja toisaalta komissio jättää täysin huomiota nämä niin sanotut kultaiset viisumit. Jos minä olisin terroristi tai terroristijärjestön edustaja, niin kyllähän se olisi aika helppoa ostaa kansalaisuus. Tämä on järkyttävää, että komissio jättää asian edelleenkin huomiota. Not to mention. Kultaisesta viisumista. Ajattelin, että tämä on varmaan puheenvuoron loppu. Uh, kyllä tässä yhteys löytyy. Kansalaiset uh, näkevät, että rikkaille on niin helppoa tulla tänne ja köyhille taas ei. Ja lopuksi vielä eh, siteraan Kutieresiä, joka päättää kymmenvuotisen kautensa UNHCRssä. Ja hän osoitti Euroopan unionia ja totesi, että tässä toimitaan liian myöhään ja tehdään liian vähän ja vain helpotetaan niiden asemaa, jotka toimivat ääriliikkeissä Euroopan unionissa, jotka rakentavat näitä aitoja, vangitsevat pakolaiset ja jopa takavarikoivat korut. Ja tässä toteutuu pahimmat painajaiset sen suhteen, miksi Euroopan unionia ylipäätänsä rakennettiin. Kiitos, kiitos paljon. Gracias, eh, muchísimas gracias. Kiitos. Täällä salissa selvästi nyt halutaan tietää, missä menevät komission rajat, mitä halutaan puolustaa tulevaisuudessa. Me sanomme täällä, että tuemme komissiota, jotta komissio tekisi jäsenvaltioille selväksi, mitä rajoja ei saa rikkoa. Haluaisimme tietää, paitsi se tietää sen, että komissio tekee työtä diplomaattisesti ja että se tekee työtä vaikeissa olosuhteissa, koska jäsenvaltioilla on yhä egoistisempia omia intressejä, niin kyllähän rajat jossakin menevät. Schengen on murenemassa, Eurooppa on murenemassa. On erittäin tärkeää, että täällä puhutaan tärkeistä, turvallisista, humanitaarista viisumista, hum, turvallisista reiteistä tänne. Tämä on äärettömän tärkeää, muuten tämä ei toimi. Tämä järjestelmä on murtumassa, koska emme tee sitä, mitä pitäisi tehdä eurooppalaisten turvallisuuden kannalta, joka olisi inhimillisesti tärkeää huomioiden sitoumuksemme eurooppalaisena. Meidän on tähän vastattavan komission on tehtävä selväksi ne rajat, joita ei voida ylettää. Sanokaa se, me kyllä tuemme teitä. Tehkää työnne. Thank you. Um... Kiitos. Thomas Dudowski. Kiitos puheenjohtaja. Pahoittelen Anna Gomesille, mutta minun on kyllä kommentoitava. On hienoa, että portugalilainen kritisoi näitä kultaisia viisumeita. Minä joudun tätä kommentoimaan. Varmasti Portugal on osoittanut meille tämän kultaisen tien, mutta – Sanoisin tietokantojen käyttämisestä. Olen kollega Depren kanssa samaa mieltä ja sanoin tämän asian jo eilen. Europolin tietokannoissa on 1700 vierastaistelijaa. Itse asiassa näitä taistelijoita on 5000 Belgiassa. Tiedämme näistä ihmisistä siis, että nämä ihmiset ovat taistelleet ISISin joukoissa jonkun aikaa. Yhdistyneessä kuningaskunnassa ehkä sama määrä, Ranskassa ehkä 500 vähemmän, mutta rehellisesti puhuen, mitä olemme tehneet viime vuosien aikana? Meillä on loistavaa Schengenin alue, olkoon niin mahtavat rajat tai rajatarkastukset, mutta jos emme jaa tietoa, jos emme luota vastavuoroisesti toisiimme, niin se ei auta. Te halusitte poliittisia julkilausumaa. Tässä on nyt poliittinen julkilausuma teille. Jos ensi vuonna puhumme Schengen-alueesta jälleen, niin aion kommentoida tätä samoin. Ja te sanotte silloin meille, että tässä on tietokanta ja siinä on jo 20 000 nimeä. Ranskan ja Luxemburgin rajalla on poliiseja tarkastamassa – asiakirjoja, mutta ihan vilkaisemalla vain käännetään asiakirja, palautetaan ja toivotetaan hyvää matkaa. Tämähän on ihan vain näön vuoksi. Ei tämä mitään muuta. Terroristi. Jos henkilö tarkastetaan tällä tavalla, mutta ei tarkasteta, onko tässä aito matkustusasiakirja kyseessä, niin mielestäni tässä ei ole mitään järkeä. Minulle Schengen tarkoittaa ennen kaikkea vapaan liikkuvuuden mahdollisuutta. Muuta tärkeämpää ei ole. Tulen itse Shekin tasavallasta ja muistan jolloin, ajan, jolloin katsoimme rajoja, aitoja, jotka sulkivat tiemme Saksaan ja Itävaltaan ja kommunistijohtajat sanoivat, että me olimme aidan oikealla puolella, vaikka itse tiesimme olevamme tämän rajan takana – Palasin juuri Kuubasta ja suosittelisin teille kaikille, että menkää Kuubaan ja katsokaa, minkälaista elämä on raja-aitojen takana. Unkarin kritisoiminen me löydämme aina jonkun syntipukin ja kritisoimme tuota maata. Olin Kaleessa tutustumassa tilanteeseen ja voisin kyllä suhtautua kriittisesti tilanteeseen siellä ja aitoihin siellä, mutta meidän ei pitäisi kritisoida toisiamme, meidän pitäisi tukea toisiamme ja näyttää hyvien käytäntöjen esimerkkejä. Pari seikkaa. Vielä tiedän, että aika on loppumassa. Humanitaariset viisumit ensinnäkin olen sataprosenttisesti samaa mieltä siitä, mitä täällä sanottiin humanitaarisista viisumeista, mutta kuinka paljon näitä viisumeita voidaan myöntää – kuinka monta hallitukset ovat valmiita myöntämään. Tämä on keskustelu, joka ei liikahda minnekään. Me olemme keskustelleet tästä aiheesta kokonaisen vuoden ja muistan yhden ensimmäisistä puheenvuoroistanne, jossa teitte tämän ehdotuksen. Teitte tämän ehdotuksen ja tämä on jäänyt tyhjiksi sanoiksi, mitään ei tapahdu. Puhutaan nyt konkreettisemmin, tehdään jotain konkreettisesti. Muuten olemme jumissa vain, pyörittelemme näitä tyhjiä sanoja ja jätän viimeisen kysymyksen esittämättä. Kyllä olen puhunut niin pitkään. Kiitos. Viimeinen puhuja on Barbara Spinelli. Grazie Presidente. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin sanoa, että olen hyvin huolissani. Olen todellakin hyvin huolissani. Koska kahdeksan maata on nyt keskeyttänyt Schengenin täytäntöönpanon, ne ovat rakentaneet aitoja, sulkeneet itsensä järjestelmän ulkopuolelle, ja neuvostolle näyttää olevan hyvin helppoa, komissiolle on helppoa uhata sekä keskustaa vasemmistoa oikeistoa sanomalla, että nämä maat nakataan Schengenin ulkopuolelle, jos järjestelykeskuksia ei pyöritetä kunnalla. Haluaisin, että keskittyisimme nyt paitsi näihin rajojen sulkemiseen, myös siihen, kuinka jotkut hallitukset tai unioni, unionin liittymässä olevat valikoivat henkilöitä kansallisuuden mukaan ja jopa uskonnon mukaan. Eli näitä pakollisia valikoidaan uskonnon ja kansallisuuden puol- kannalta. Minusta tämä on äärettömän huolestuttava asia tuolla Balkanin reitillä. Tässä mielessä olen yhtä mieltä Anna Gomesin kanssa. Jäsenvaltioilla varmasti on tässä vastuu, mutta komissio on perussopimusten valvoja ja myös perusoikeuskirjan valvoja, joten komissiolla on tässä erityisvastuu, eikä komissio voi sitä kieltää. Toi, vielä viimeinen asia, jonka halusin sanoa kollegaa Koratsa Biltille. Haluaisin kiittää teitä siitä, että korjasitte minua. Puhuin tässä perustuslaillisesta tuomioistuimesta Ruotsissa, joka vastusti Ruotsin toimia. Itse asiassahan tässä on hallituksesta riippuvainen lainsäädännöllinen neuvonta. Eli tällainen virhe tuli, koska tämä komitea on hallituksesta riippuvainen, mutta se valvoo lakien validiutta. Tämä on tehtävä, joka monissa muissa maissa on perustuslaillisten tuomioistuinten tehtävä, mutta kiitoksia tästä korjauksesta täsmennyksestä. Um, Kiitos. Kollegat, sanoisin, että tässä keskustelussa lähes poikkeuksetta kollegat ovat puhuneet teknisellä asiantuntijuudella ja myös intohimolla tuntemistansa maista. Tämä on erinomainen keskustelu ja onneksi tässä oli riittävästi aikaa. Nyt Aivan niin kuin edellisessäkin keskustelussa olemme esittäneet paljon kysymyksiä yksikön päällikölle ja totta kai tähän liittyy paljon ongelmia. Ehdottaisin niin kuin edellisessäkin keskustelussa, että koordinaattoreille ehdotan erityistä istuntoa, joka pohjautuisi niille arviointiraporteille, jotka saamme. Selkeä tarve tälle on. Se ei johdu pelkästään tehtävän välttämättömyydestä, vaan artiklasta 70, joka määrää meille erityisen roolin tässä työssä. Heti alkuvuodesta esitän tämän koordinaattorille ja sanoisin komissiolle, että tämä artikla on sellainen, että tietyt arviointikertomukset on julkaistava. Eli ennen kuin annan komissiolle puheenvuoron, niin ehdotan jäsenille, että koordinaattoreiden kanssa nostan ajatuksen esille tällaisesta erityisistunnossa, jossa, jossa asiaa käsittelisimme. Kiitos erinomaisista puheenvuoroista osallistumisesta keskusteluun. Herra de Koister, teettekö parhaanne ja yritätte vastata näihin kysymyksiin. Ymmärrän, että tähän liittyy laaja poliittinen ulottuvuus. Mainitsitte tämän aika ovelasti siinä heti puheen alussa, mutta tekää kuitenkin parhaanne. Tämähän on käynnissä oleva keskustelu ja, ja myös poliittinen luonteeltaan. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin poliittinen viesti on välittynyt komission suuntaan. Minä välitän tämän viestin poliittiselle pomolleni. No sitten lukuisiin kysymyksiin, jotka ovat nousseet esille. Yritän hieman ryhmitellä kommentteja. Ensinnäkin uusi Schengenin arviointijärjestelmä ja parempi hallinnointi. Ja vierailuraportit. Ne on toimitettu Euroopan parlamentinkin käyttöön. Ne ovat kuitenkin luottamuksellisia. Näin ne on toimitettu Libe-valiokunnan sihteeristölle ja olemme valmiit järjestämään erityisen kokouksen näistä raporteista niin, että voimme jäsenten kanssa mennä yksityiskohtiin löydösten ja seurannan osalta. Eli olimme täysin valmiita käsittelemään näitä aiheita keskustelussa lisää. No sitten aidoista. Yksi jäsen mainitsi komission perinteisen kannan. Mikään ei estä, etteivätkö jäsenvaltiot voisi käyttää aitoja suojatakseen rajojaan. Valvonta mutta välineiden käyttöpäätös on jäsenvaltioiden päätös. Komissio ei tietenkään kannata tällaista ratkaisua. Kun jäsenvaltio rakentaa aidan ulkorajalleen, niin totta kai jäsenvaltion täytyy kuitenkin kunnioittaa tätä palautuskieltoa. Eli jos, jos vaikka aita onkin rakennettu, niin siltikin pakolaisten tulisi voida hakea rajanylityspaikalla turvapaikkaa. Eli tämä palautuskielto on täysin voimassa. Rajojen, aitojen käyttö sisärajoilla on totta kai vielä arkaluontoisempi kysymys, koska Schengenin määräysten mukaisesti periaatteessa sisärajat pitäisi voida ylittää missä tahansa kohdassa. Eli jos pystytetään pysyvää perusrakennetta, infrastruktuuria, silloin kun kyse on näistä tilapäisistä sisärajatarkastuksista, niin voimme katsoa, että se ei ole Schengenin säännöstön ja sen hengen mukaista. Toisaalta täytyy myös sanoa, ja olemme nähneet tämän Slovenian ja Itävallan välisellä rajalla, että tilapäiset aidat on sinne pystytetty. Kyse ei ole siitä, että estettäisiin rajan ylitys, vaan pikemminkin ohjataan Äh, muut tulijoiden virtaa niin, että asiat sujuisivat äh, paremmin järjestyksessä. No sitten useiden jäsenten kysymykset. Komission tulisi tehdä työnsä perussopimusten valvojana, käynnistää rikkomusmenettelyitä. Kyllä puheenjohtaja, näin me juuri toimimme. Me tutkimme tilannetta Unkarissa kanssa, tutkimme sen lainsäädäntöä, tekemiä toimia. Me perehdymme siihen, mitä Kreikka tekee tai jättää tekemättä sekä Schengenin että turvapaikkalainsäädännön näkökulmasta. Eli kyllä me olemme tällä tiellä. Täytyy olla tietoinen myös siitä, että rikkomusmenettelyt voivat viedä paljon aikaa. Jos sitten joku päivä täytyy mennä tuomioistuimeen, niin tällainen käsittely vaatii aikaa. Sen takia komissio tässä rinnalla omaksui myös toisen tyyppisen lähestymistapan niin, että kannustetaan oikeaan asianmukaiseen soveltamiseen sääntöjen osalta, jotta voimme osallistua eri viranomaisten, paikallisviranomaisten työn parempaan koordinointiin ja näin tilanne paranee. Näin me osallistumme turvapaikka- ja Schengenin säännöstön parempaan täytäntöönpanoon ja noudattamiseen. Kyse ei ole eh, valinnasta eri lähestymistapojen välillä, vaan näitä voidaan toteuttaa rintarinnan. Sitten humanitaariset viisumit. Tämä nousi esille. Niin kuin tiedätte, puheenjohtaja, asia ei kuulu minun vastuukysymyksiini, vaan jätän sen viisumikollegoiden harteille. Kun sanotaan, että komissio ei tee yhtään mitään niin en ole tästä samaa mieltä. Jotkut puhuvat tästä humanitaarisena viisumeina. Puhutaan myös uudelleen sijoittamisesta ja komissio on tehnyt aloitteen. Sellaiset henkilöt, jotka on uudelleen sijoitettu, he eivät saa viisumia, mutta heillä on lupa tulla tämän menettelyn mukaisesti eu alueelle. Eli kyllä asioita toteutetaan. Kenties ei aivan riittävästi eh, määrällisesti, mutta tämäkin on poliittisen keskustelun paikka sitten ensisijaisesti. Sitten esitettiin kysymys siitä, kuinka kauan tällaiset poikkeukselliset sisärajatarkastukset voivat kestää. Kaksi kuukautta, kuusi kuukautta ovat nämä aikarajat, joita sovelletaan silloin, kun jäsenvaltiot yksipuolisesti alkavat noudattaa sisärajoillaan tarkastuksia – Silloin kun välittömiä toimia tarvitaan, tai on tapauksia tiedossa, jonka takia näin toimitaan. Erityistapauksessa silloin, kun Schengen-arvio on tehty ja on todettu, että on huomattavia puutteita ulkorajojen säädösten täytäntöönpanossa ja kun jäsenvaltio ei ryhdy välittömiin toimiin. Tällaisessa tapauksessa komissio voi neuvostolle tehdä ehdotuksen, jotta suositellaan jäsenvaltiolle, että sisärajalla otetaan tarkastukset käyttöön. Jos tällainen toimimattomuus sitten vaikuttaisi Schengenin alueen toimintaan, niin näin voidaan suositella. Tässä liikkeelle lähdetään kuudesta kuukaudesta. Kokonaiskesto raja tarkastusten osalta voi olla jopa kaksi vuotta. Se on enimmäisraja. Sitten poliisitarkastukset sisärajoilla. Jokunen jäsenvaltio on käyttänyt tätä suojalauseketta ja on ilmoittanut komissiolle, että sisärajoilla tällaisia tarkastuksia tehdään. Toiset jäsenvaltiot käyttävät poliisitarkastuksia. Tämäkin on Schengenin säännöistä löytyvä määräys jopa alueilla, jotka ovat lähellä sisärajoja. Hyvin usein, kun poliisitarkastuksia tehdään, niin käytännössä kyseessä ovat rajatarkastukset. Tällaiset tutkinnat täytyisi aina toteuttaa tapauskohtaisesti. No sitten nämä ulkomaiset sosiaalisitaistelijat, jotka mainittiin Ehdottaisin, että tämä keskustelu käydään sitten, kun puhutaan Schengenin rajasäännöstön päivityksestä, tarkistuksista. Mitä komission ehdotuksessa äh, tulisi mainita? Eikö tämä johtaisi siihen, että EU-kansalaisten vapaa liikkuvuus olisi käytännössä mahdotonta? Jos meillä ei ole niinkään paljon aikaa puheenjohtaja, niin varmasti näitä kysymyksiä voimme sitten ehdotuksen esittämisen yhteydessä käsitellä. Sitten oli myös jokunen kysymys Bulgariasta ja Romaniasta. Tässä kohtaa en ole tietoinen eh, hiljan tapahtuneesta edistyksestä. Minulla ei ole sisäpiirin tietoa kerrottavana. En tiedä, onko aiheesta edes hiljan keskusteltu, koska nykykontekstissa Schengenin laajentaminen todennäköisesti ei tule edes harkittavaksi kenties tulisi ratkaista kaikki ne ongelmat, joita, joista tänään olemme keskustelleet, ja sen jälkeen pohtia vasta Schengenin alueen laajentamista. No sitten se, mitä jäsenvaltiot tekevät, kun näitä rajatarkastuksia laajennetaan, nämä erityisesti Ruotsin tapaus. No, joka kerta, kun jäsenvaltio ilmoittaa, tota, näistä tarkastuksista, lähetetään kirje ja siinä kerrotaan, mikä tilanne on kyseisessä jäsenvaltiossa. Esimerkiksi rajan ylityspaikalla kuvaillaan, minkälaisia tarkastustoimia toteutetaan. Nämä kirjeet toimitetaan myös parlamentille komission lisäksi ja ne sisältävät kaikki asiaan kuuluvat elementit. Tässä puheenjohtaja, uskoakseni kaikki pääkohdat. Voi olla, että jotakin jäi sanomattakin, mutta varmasti tässä kaikki tarvitsevat jo hieman lomaa. No yes, you're human. Kyllä. Ihmisihän tässä ollaan, se on ihan sallittua. Aluksi taisin sanoa, että tämä Schengenin kysymys on niin valtava, ettei voida ajatella, että kaikki heitetään teidän suuntaanne, mutta oli hyvä saada teiltä vähän suuntaa vielä toistaisi sen, että artikan 70 mukaan meillä on tiettyjä velvollisuuksia. Ja tässä on paljon kysymyksiä näiden maan, maiden kantojen osalta ja myöskin keskeisten mietintöjen osalta, jotka lähtevät liikkeelle tammikuussa. Meillä on ylimääräinen valiokunnan kokous, joka katsoo näitä arviointeja. Esitän tätä ainakin koordinaattoreille ensimmäisessä kokouksessa tammikuussa, koska todella haluaisin, että tämä on niin hyvä keskustelu, että tästä voidaan jatkaa. Kiitokset kollegat siitä, että niin innokkaasti osallistuitte tähän keskusteluun ihan viimeisenä päivänä ennen joululomaa. voi uskoa, miten kovasti täällä työskennellään. Loistavaa, kiitos oikein paljon. Kiitos komission kollegalle. Loma on sallittu teillekin, mutta älkää nyt lähtekö kirjoittamaan mitään sosialisteista Schengenin rajoilla. Kyllä me seuraamme teitä tarkkaan. Kiitos kollegat. Jos tänne joku vielä jää, niin meillä on pari tärkeää asiaa vielä. Niihin ei varmaan mene kovin pitkään. Nopeat kertomukset vain kohta yhdeksän yhteisen korkeatasoisen verkko- ja tietoturvan varmistaminen koko unionissa – raportti kolmikantaneuvotteluiden tuloksista. Jan Albrecht raportoi. kannattaa antaa Janille mahdollisuuden lyhyesti raportoida? Tässä on siis direktiiviehdotus, jolla halutaan huolehtia yhteisen korkeatasoisen verkko- ja tietoturvan varmistamiseksi kuudes viimeinen kolmikanta tapaaminen 7. päivä joulukuuta. Jan, ole hyvä. Um, Kiitos oikein paljon. Kiitos kaikille, jotka ovat vielä täällä kuuntelemassa neuvotteluiden viimeiset tulokset tietoverkkotietoturva kysymyksessä. Andreas Schwab on vastaavassa IMKO-valiokunnassa esittelijä. Minä olin Liben valmistelija ja varjoesittelijänä IMKossa olen seurannut tätä loppuun asti. Hyvä, että tämä direktiivityö saadaan nyt päätökseen. Aikaa kului melko pitkään. Ei oikeastaan parlamentin syytä, vaan lähinnä jäsenvaltioista puuttui halukkuutta erityisesti tiedonvaihdon saralla. Minusta tuntuu, että tässä on samantyyppinen ongelma kuin poliisialalla. Myös tietoturvan alalla usein on puuttuvaa tahtoa, ehkä myös luottamuksen puutetta, ja siksi olen valmiita vaihtamaan tietoa viranomaisten kesken ajatellen merkkejä tietoturvakysymyksiä elintärkeän infrastruktuurin alalla. Kuitenkin tämä direktiivi on ensimmäinen koordinointi, koordinoitu lähestymistapa verkkoturvallisuuden varmistamiseksi EU:ssa. Ja tämä on hyvä ensimmäinen askel. Kunnianhimon taso ei ollut kovin korkea. Ja siksi tämä tulos luo lähinnä pohjan tulevalle työlle. Tuleva työ on vielä välttämätöntä, erityisesti aloilla, joilla ei ole ainoastaan tämä soveltamisala, elintärkeä infrastruktuuri ja kaikki relevantit teknologiat, joita tällä saralla käytetään. Eli meidän tulee palata tähän myöhäisempänä ajankohtana, mutta tällä hetkellä – Mielestäni on hyvä, että meillä on ensimmäinen koordinoitu lähestymistapa, jossa pohditaan minimitasoa tietoturvan osalta ainakin tärkeän infrastruktuurin saralla. Meille yksi tärkeä seikka näissä neuvotteluissa on tietosuoja. Meillä oli kaksi kysymystä ja molempia kantoja me neuvoteltiin, anteeksi kunnioitettiin neuvottelujen aikana – Kiitokset IMKOlle, mutta myös jäsenvaltioille, että meidän kantamme hyväksyttiin. Yksi oli se, että tietosuoja-akiita kunnioitetaan. Siihen viitataan kauttaaltaan tässä direktiivissä, kun puhutaan siitä, miten suojellaan henkilötietoja. Näin on tehty. Toinen seikka oli se, että tässä direktiivissä – on myös sellainen kohta, että poikkeamasta on annettava tieto. Eli tällainen ilmoitus on turvapoikkeaman yhteydessä kerrottava. Myös tietenkin, jos henkilötietoja on tässä osallisena, niin silloin tämä ilmoitus on annettava tietosuojapuitteiden mukaisesti, jotta voidaan huolehtia siitä, että tietosuojaa viranomaiset ovat tietoisia mahdollisista rikkomuksista. Viimeinen tärkeä seikka, joka on myös tiedostettava verrattuna lähtökohtaamme komission ehdotukseen, meillä on nyt säännöt ja standardit myös digitaalisille palveluiden tarjoajille. Tämä on otettu kautta neuvotteluiden esiin, kaikki neuvottelijat tulivat tiedostamaan sen, että pitäisi ehkä ottaa nämä huomioon myös elintärkeiden infrastruktuurien osalta. Mutta tässä on vähän eriäviä lähestymistapoja, kun ajatellaan yleistä turvallisuuden tasoa verkko- ja tietoturvan osalta, minimiharmonisointi elintärkeiden infrastruktuurin osalta, maksimiharmonisointi digitaalisten palvelujen tarvojaajien osalta – Jottain huomioon, että suojan taso ei ole kovin korkea tällä saralla, niin tämä on otettava huomioon myös, kun ajatellaan uudelleen tarkasteluita. Eli löytyykö tässä oikea tasapaino, kun digitaaliset palveluiden tarjoajat ovat yhä keskeisemmässä roolissa myös elintärkeän infrastruktuurin osalta. Sitten aikataulusta sopimuksen hyväksyntä IMKO-valiokunnassa 14. tammikuuta suunnitelmien mukaan. Ja sitten tämä tulee täysistuntoon myöhemmin ja säännöt astuvat voimaan 27 kuukautta sen jälkeen, että direktiivi on julkaistu virallisessa lehdessä. Ja uskoisinkin, että paljon aikaa tarvitaan myös kielisyistä, mutta joskus kevään aikana tämä varmasti täysistunnossa nähdään. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Hyvin tärkeää työtä, yhteistyötä meidän valiokuntamme ja IMKO-valiokunnan välillä ja jotkut näistä kysymyksistä esimerkiksi online yksityisyyskonferenssi, jonka järjestimme vähän aikaa sitten. Kaikki eivät päässeet paikalle, mutta kiitos ihan tästä työstä. Tiedän, että edustaja Boni on myös ollut läheisissä yhteyksissä IMKO-valiokuntaan. Tämä on hyvin tärkeää työtä meidän valiokuntamme osalta, joten suurkiitokset tästä tehdystä työstä. Nämä ovat todella kriittisten, kriittisen tärkeitä aiheita meille ja IMKOlle myös. En tiedä, halusiko joku muu käyttää puheenvuoron. Jos ei, niin kiitos oikein paljon raportista näistä neuvotteluista siirrymme toiseksi viimeiseen kohtaan. Komission kertomus niiden tilanteiden arvioimisesta, joissa viisumikohtelun vastavuoroisuus ei toteudu tieteen kolmansien maiden kanssa. Tämä on vastavuoroisuusmekanismin osa. Näin pyritään huolehtimaan siitä, että EU-kansalaiset voivat viisumivapaasti samalla tasolla matkustaa kolmansiin maihin. Tämä mekanismi joidenkin askeleiden jälkeen, kuten tämän raportin jälkeen, voi johtaa vapautukseen. joidenkin kolmansien maiden osalta, jolloin vastavuoroisuus ei toteudu. Kaksi aikaisempaa komission kertomusta arvioivat sitä, miten jäsenvaltiot ovat toimineet Australia, Bruneita, Darussalamia, Kanada, Japania ja Yhdysvaltoja vastaan. Tässä kolmannessa kertomuksessa nähdään konkreettisia askeleita, joihin jotkut kolmannet maat ovat lähteneet ja jäsenvaltiot eivät ole esittäneet tällaista viisumivapautusten keskeyttämistä. Mainitsisin tuoreet tapahtumat Yhdysvaltain kongressista. Kongressi on keskustellut terroristiiskujen jälkeen muutoksista tähän viisumivapautusohjelmaan. Esimerkiksi ihmiset, jotka ovat käyneet kolmansissa maissa, kuten Syyriä tai Irak, tai jolla on kaksi kansalaisuutta, tarvitsisivat viisumin matkustakseen Yhdysvaltain valtoihin. Tämä olisi tällainen tapaus, jossa vastavuoroisuus ei toteudu. Antaisin komissiolle ensin mahdollisuuden briefata meitä näistä tapahtumista ja sitten käymme keskustelun. Kaikki jäsenet voivat käyttää puheenvuoron näin haluessaan. Belinda Paik komissiosta on täällä johtaja on pääosastolta. Belinda, tervetuloa. Chair and glad to be here. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on oikein iloa käydä Olimme viimeksi syyskuussa kertomassa vastavuoroisuudesta tai sen puuttumisesta. Tämän jälkeen olemme julkaisseet kolmannen kertomuksen, ja kuten tiedätte, Yhdysvalloissa on ollut huolestuttavia kehityskulkuja. Haluaisin nyt kertoa, missä ollaan menossa. Aloitan tästä kertomuksesta ja haluaisin vain vetää yhteen, kuinka vastavuoroisuusmekanismi toimii. Ensimmäisessä vaiheessa joka kuudes kuukausi meidän on hyväksyttävä väliaikainen toimi viisumivapautus tai sitten kertovat tilanteesta. Olemme nyt antaneet kolmannen kertomuksen 5. marraskuuta, emmekä ole hyväksyneet toimia, jotka edellyttäisivät viisumivaatimuksia. Toinen vaihe mekanismissa säätää, että mikäli on tällaisia ei-vastavuoroisuus tapauksia kaksi vuotta sen jälkeen, kun on julkaistu nämä ei-vastavuoroisuusilmoitukset jäsenvaltiolle, niin jäsenvaltion on delegoidulla säädöllä, säädöksellä hyväksyttävä menettely, joilla kolmansien maiden, näiden kolmansien maiden viisumivapautus keskeytetään muutaman kuukauden päästä. Meidän on siis ryhdyttävä toimiin. Kuten sanoin, että komissio on hyväksynyt kolme kertomusta, jolla keskeytetään viisumivapautus, koska, koska johtuen näistä kolmansista maista Mikään jäsenvaltio ei ole myöskään pyytänyt meitä hyväksymässä tämän väliaikaisia toimia. Nyt haluaisin kertoa näiden maiden tilanteesta. Ensinnäkin Australia. Australia poisti Romania ja Kroatian kansalaisten viisumi, viisumivapautukset, jotka taas tulivat olemaan kesäkuussa 2015. Kroatian osalta No, no, no tämä tilanne Australian osalta on nyt selvä, selvä. Brunei poistettiin nämä vaatimukset 22. kesäkuuta, mutta se ei ole täysin vielä voimassa. Olemme ottaneet yhteyttä Bruneen edustustoon ja EU-delegaation Bruneissa sieltä saamme saman viestin. Minulla on ilo sanoa, että Brunei, Brunei ilmoitti komissiolle hiljattain, että Kroatian viisumivapautuus ja Liechtensteinin tilanne myös tulevat voimaan tammikuussa 2016. Eli tammikuussa tämä pitäisi olla hoidettu Brunain osalta. Sitten Kanadan Bulgarian ja Romanian kansalaiset tarvitsevat edelleen viisumia matkustaakseen Kanadaan. Tärkein kriteeri, jota Kanada on soveltanut maahanmuuttorikkomustasoihin. rik- puhutaan näistä kynnyksistä. Kolmen vuoden aikana ollaan nyt yli neljä prosentin, no, 17 prosenttia Bulgaria, 16 prosenttia Romanian osalta. Sen jälkeen kun Kanada otti käyttöön sähköiset lupamenettelyt, jotka ovat samantapaisia kuin Euroopassa, viime maaliskuussa se ilmoitti, että järjestämällä laajennetaan näihin kansalaisiin, jotka ovat matkustaneet Yhdysvaltoihin viimeisen kymmenen vuoden aikana. Eli näihin matkustajille sovellettaisiin viisumivapautta. Olemme tyytyväisiä tähän kehitykseen, mutta tavoitteena on tietenkin saavuttaa viisumivapautus, jossa ei ole mitään ehtoja, joka pätisi kaikkiin EUn kansalaisiin mukaan lukien Bulgaria ja Romania. Bulgaria ja Romanian osalta ei varmaankaan poisteta viisumivelvoitteita huhtikuun mennessä Japaniin. Marraskuisen kertomuksen jälkeen on tapahtunut myönteistä kehitystä. Japani on ilmoittanut, että se laajentaa romaanian kansalaisiin viisumivapautuksen vuonna 2000, vuoteen 2018 mennessä. Tämä poikkeus kattaa myös Romanian väliaikaiset ei-biometriset passit, joista Romania on ilmoittanut. Sitten Yhdysvallat. Kuten tiedätte, viiden jäsenvaltion kansalaiset tarvitsevat viisumia matkustaakseen Yhdysvaltoihin Bulgaria, Kypros, Kroatia, Puola ja Romania. Tilanne ei varmaankaan tule muuttumaan ensi vuoden huhtikuun mennessä. Merkittävän ongelma koskee näitä viisumia äh, hakemuksista epäonnistuneiden viisumihakemusten epäonnistumistasoihin ovat korkeampia kuin muille, muilla jäsenvaltioilla. Yhdysvaltojen hallinto on katse tarkastelemassa myös tätä viisumin vapautusohjelmaa muiden kansallisten osalta. Ja marraskuun lopulla Valkoinen talo viittasi turvallisuushaasteisiin ja mainittiin tarve kerätä tietoja maista, joita Yhdysvallat pitävät terroristien suojelupaikkoina, kuten Syyria ja Irak. Haluttiin myös harkita pilottihankkeita, joiden kautta kerättäisiin sormenjälkeä ja biometrisiä tietoja matkustajilta viisumivapautusohjelmaan tarkastellaan uudelleen. Pyritään myös helpottamaan tietojen vaihtoa. Lisäämään rajavalvontaa. Valitettavasti tulkki ei pysy mukana. Lukija lukee liian monimutkaista tekstejä liian nopeasti. 8. joulukuuta kongressi julkaisi Miller-lain, joka edellyttää biometristen passien haltijoihin PNR-sopimuksen täyttä so- soveltamista. Um, now, this bill would... Laki sulkee pois myös sellaisia matkustajia, jotka ovat viiden vuoden aikana käyneet Syyriassa, Irakissa, Sudanissa tai erässä neljännessä maassa tai missä tahansa muussa maassa, joka on sisäministeriön tunnistama. Mukana on myös kaksois, kaksoiskansalaiset, esimerkiksi Ranskan ja Syyrian kansalaiset. Omnibus laki meni läpi senaatissa ja kongressissa. Siinä on sama sanamuoto kuin Miller-laissa, jonka mainitsin, jossa lisättiin nämä kaksi muuta mukaan. Komissio on hyvin huolissaan näistä säännöksistä ne tulevat kielteisesti vaikuttamaan erityisesti liikemiehiin, jotka matkustavat näihin neljään mainittuun maahan täysin oikeutetusti. Ja tietenkin se main, main, main vaikuttaa myös kaksoiskansalaisiin. Hallituksen jäseniä ja sotilashenkilökuntaan sovelletaan poikkeuksia, mutta on kuitenkin vaikea ymmärtää, miten tämä käytännössä tulisi käy toimimaan jäsenvaltiot, komissio ja ulkosuuden hallinto pyrkivät parantamaan turvallisuutta omalta osaltaan PNR, Euroopan PNR, terrorirahoitus, Euroopan PNR, radikalisointin estäminen ja niin edelleen. Meidän olisi paremmin pyrittävä vaihtamaan tietoja kohdistetuista henkilöstä esimerkiksi vierastaistelijoista joita on vaihdettava tehokkaammin. Yhdysvaltojen senaattin muutoksenhaku laki tässä myös mainittiin, vaikka olemme ponnistelleet Washingtonissa ja olemme tavanneet komission jäsen Avramopuloksen joulukuussa ja Yhdysvaltojen sisäministeri silti laki meni läpi. Yhdysvaltojen ei pitäisi tehdä muita yksipuolisia päätöksiä ennen kuin on keskusteltu komission ja jäsenvaltioiden kanssa. Komissio ja ulkosuhdehallinto aktiivisesti pyrkivät olemaan yhteyksissä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden osaston kanssa koskien tätä omnibuslakia. 12.4.2016 ei varmaankaan päästä viisumin vapaustilanteeseen, kun Yhdysvalloissa tilanne vain pahenee. VN vastavuoroisuusmekanismi edellyttää, että hyväksymme delegoituja säännöksiä, mikäli huhtikuuhun mennessä kolmas valtio ei ole poistanut näitä viisumin vaatimuksia Tulemme puhumaan tästä oikeudellisen yksikön kanssa koskien tuomio, istuimen tuomiota, pitää, tarvitaanko tässä delegoitua säännöstä vai mitä. The, um, the delegated act would be a jos delegoitussäädös hyväksyttäisiin, se astuisi voimaan, paitsi jos parlamentti tai neuvosto kommentoivat neljän kuukauden sisällä tiedon saamisesta. En lähde spekuloimaan nyt, aikataulun delegoidun säädöksen osalta. Meidän on tarkasteltava 12.4.2016 tätä tilannetta, mutta voitte luottaa siihen, että kunnioitamme yhteisymmärrystä parlamentin, neuvoston ja komission välillä delegoiduista säädöksistä. Kiitos. Thank you very much, Shep. Kiitos oikein paljon, Belinda. Yksi pyyntää ainoastaan. Edustaja halla olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Thank you for the presentation. Kiitos puheenjohtaja, kiitos esityksestä. Mainitsitte, että Yhdysvallat aikoo jättää viisumivapautusjärjestelmästä pois kaksoiskansalaisuuden omaavat. Halusin varmistaa, että tämä tarkoittaisi vain niitä henkilöitä, joilla on yhden niin sanotusti ongelmallisen maan kans, kansalaisuus, eli Syyrian tai Irakin, eikä kaksoiskansalaisia yle, yleisellä tasolla. Kyllä, aivan totta. Kansalaiset, joilla on EU-kansalaisuuden lisäksi Syyrian, Iranin, Irakin tai Sudanin kansalaisuus, vaikka kuten mainitsin, laki mahdollistaa myös sen, että Homeland Security toimissa lisätään muita maita, mutta nyt tämä koskee kaksoiskansalaisia, joilla on yhden näiden neljän maan kansalaisuus. Kiitos oikein paljon. Jos muita kysymyksiä tai kommentteja ei ole, niin minusta tuntuu, että Yhdysvaltain kysymys on otettava esiin koordinaattoreiden kokouksessa. Tammikuun kokouksessa otamme tämän asian uudestaan esiin. Kiitos oikein paljon Pelinda komission esityksestä. Ja olette täällä vielä seuraavaa kohtaa varten sain tekstiviestin, jossa kysyttiin, että missä valiokunnan esityslistalla mennään. Kohta 11, lähes viimeinen kohta, tuomioistuimen 16. heinäkuuta 2015 antama tuomio. Vastavuoroisuusmekanismin peruuttamisen johdosta esitetty kanne, jossa haluttiin 1289 kautta 13 perua. Delegoitujen säädösten osalta haluttiin puuttua viisumivapauteen, kun vastavuoroisuus ei toteudu jäsenvaltioiden kesken tuomioistuimen mukaan. Oikein käytettiin delegoituja säädöksiä ja parlamentin oikeudellisen yksikön edustaja saa esittää enemmän yksityiskohtia. Olkaa hyvä. And thank you for your kind invitation. Kiitos. Kiitos myös kutsusta tulla esittelemään tätä oikeustapausta. Olen tietoinen siitä, että minulla on etuoikeus puhua viimeisen kokouksen aivan lopussa. Pahoittelemme tuota. Voin näin ollen puhua äärimmäisen lyhyesti. En lähde toistamaan koko taustoitusta. Me muistamme, että kaksi vuotta sitten hyväksyttiin teksti, joka sitten kiistettiin Home-yksikön kollega kuvaili tämän kolmivaiheisen menettelyn etenemistä. Jos kolmas maa, joka hyötyy tästä viisumivapautuksesta, ottaa käyttöön viisumivaatimukset uudelleen Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansalaisten osalta, niin silloin on tilapäinen toimi. Jos sitten tästä statuksesta pidetään kiinni, niin toteutetaan liitteen muutos, jonka kautta kaikki kyseisen maan kansalaiset eivät saa tätä viisumivapautusta. Ja jos edelleenkin tilanteesta pidetään kiinni, niin komissio voi ehdottaa lainsäädäntötoimia. Ja näin maa voidaan siirtää liitteestä toiselle liitteelle sellaiselle listalle, jotka eivät voi hyötyä viisumivapautuksesta. Mikä nyt tässä on kysymys, Aivan oikein totesitte, että tämä keskeyttämisen välivaihe oli kyseessä ja komissio katsoi, että kyseessä oli täytäntöönpano toimi eikä delegoitu säädös tai delegoitu säännöstä nyt käyttää. Tätä toimea käytettiin ikään kuin teknisenä välineenä, jotta saatiin aikaiseksi delegoitu säädös. Tuomioistuin perui tämän toimen. Me olemme saaneet lisää tietoa toisaalta täytäntöönpano-säädöksistä ja delegoiduista säädöksistä ja niiden välistä eroista. Tämä tilanne on viivästyttänyt käyttänyt monia neuvotteluja ja me olemme havainneet, että tämä on lainsäädäntöneuvotteluissa monesti esteenä. Mitä selkeämmät osviitat saamme tuomioistuimesta, niin se parempi kaikille. Voimme keskittyä sitten asiakysymyksiin näissä määräyksissä, eikä käyttää aikaa kolmikannoissa ja neuvotteluissa vain siihen, että määrittelemme näitä artikloja ja niiden raja, rajanvetoa. Kyseessä oli vaiheittainen reagointi, eli tilapäiset ratkaisut, eli koko maan viisumisäännösten muutos ja sitten lainsäädännölliset muutokset. Nyt me tiedämme paremmin kuin aiemmin sen, että koskapa komissio totesi, että oli velvoite hyväksyä tämä delegoitussäädös, niin ei ollut minkäänlaista harkintavaraa. Ja tämä tarkoitti näin ollen täytäntöönpanosäädöstä. Tuomioistuin on tämän nyt sitten kumonnut aivan ennakoimattomalla tavalla ja samalla myös selkeällä tavalla. He käyttivät sitä lausetta, jota me emme odottaneet kuulevamme. He totesivat, että harkintavallan äh, käyttö tai harkintavallan laajentaminen ei ole tässä relevanttia, kun pohdimme, käytetäänkö täytäntöönpanosäädöstä vai delegoitua säädöstä. Me edelleenkin katsomme, että tämä lausunto voi olla liian pitkälle menevä. Oikeuskäytännön pohjalta me tiedämme, että jos perussäädös ei ole kattava, ei ole täydellinen, niin sitten delegointisäädöksiä voidaan käyttää. Jos meillä ei ole kattavaa perussäädöstä ja sitten on hakinnanvaraa, niin toki tässä on, on eroa, mutta käytännössä me ymmärrämme, että silloin kun säädös ei ole kattava, niin sitten harkintavalta – tässä täydellistämisessä on, on ikään kuin laajempi kuin vain silloin, kun kyseessä on soveltaminen ja täytäntöönpano. Me saimme myös selkeytystä tästä, onko tämä järjestely tilapäinen vai ei. Tuomioistuin totesi, että eh, oli tilapäinen eli ei, niin eh, toimen luonne on sama, kun ajatellaan niitä miljoonia ihmisiä kolmannessa maassa, jotka näkevät, että heidän oikeudellinen asemansa muuttuu – Tämä asema on sama kuin, kuin silloin, kun maa siirtyy huonolta listalle, listalta hyvälle listalle, olipa kyseessä sitten tilapäinen toimi tai ei. Eli lainsäätäjän täytyy tehdä tämä siirto listalta toiselle. Eli tässä toimittiin ikään kuin delegoidusti lainsäätäjän valtuuttamana. Toisaalta on myös mahdollista havaita, että he katsovat, että tämän keskeyttämisen seuraus on identtinen kaikin tavoin, vaikkei maa sitten olisi voinut hyötyä tästä viisumivapautuksesta. Perussäädöksen muutos, koska kysehän oli siitä, että perussäädöstä lähdettiin muuttamaan. Meille tämä tilanne tavallaan oli ohi alusta lähtien. Nyt tuomioistuin sanoi tämän vielä uudelleen juristuomion jälkeen. Kukaan ei voi puuttua perussäädöksen sisältöön täytäntöönpanosäädöksellä. Muutokset tehdään delegoidulla säädöksillä. No, tuomioistuin sanoi, että me nyt sitten puutuimme tähän perussäädökseen, mutta olemmeko me muuttaneet yhtään mitään? tuomioistuin totesi, että oli tässä nyt sitten kyse alaviitteestä, taikka ei, niin kun ajattelemme näitä ihmisiä, joiden oikeudellinen status muuttuu, niin silloin kyse on lainsäädännöllisestä muutoksesta. Ja näin ollen lainsäätäjä katsoi, että tämän muutoksen olisi tullut liitteessä itsessään, äh, se, se olisi tullut tuoda esille selkeästi normatiivisesti. Monet näistä seikoista näyttävät ilmiselviltä. Miksi sitten on niin tärkeää, että on jälleen kerran todeta, että kukaan ei voi puuttua perussäädökseen, jollei kyseessä ole delegointi. Tämä on tärkeää sen takia, että joskus neuvotteluissanne kuulette argumentteja, niin sanottuja argumentteja, että jos muutos on vain pieni, mitätön muutos, niin se voidaan tehdä täytäntöönpanosäädöksellä. Näin ei selkeästi ole. Tämä on tärkeää myös sen takia, että saamme nyt lopun kerta kaikkiaan sille legendalle, että kyseessä olisi vapaa valinta, otetaanko delegoitu vai täytäntöönpanon säädös. Tuomioistuin sanoo aivan selvästi, että kyseessä ei ole vapaa valinta. Lainsäätäjällä on harkintavaltaa, mutta aina on toimittava niiden ehtojen mukaan, jotka on määritelty artikloissa 290 ja 291. Kun kolmikantaneuvotteluissa kuuntelette kommentteja, että no tässähän on vapaa valinta, valinnanvara, niin nyt todella tiedätte ja voitte olla varma, että valinnanvaraa ei ole. Näin ei koskaan voi olla, näin ei ole koskaan ollutkaan. Ja nyt me tiedämme, että tuomioistuin on myös sanonut, että näin ei tule koskaan olemaan. harkintavalta ei tässä ole relevantti elementti eh, sen suhteen, kun määritellään, onko tämä delegoitu vai ei. Eh, väliaikaisuus niin ikään ei ole tässä se oleellinen kysymys. Se, kun säädöstä muotoillaan, niin tässä tarvitaan lainsäätäjää. Komission haaste voidaan muotoilla niin, että no, tämä on muutos, eh, liittyy että haluttaisiin muuttaa, mutta ansaitsiko tämä tieto nyt sen, että se on liitteen kautta tässä mukana? Jos tätä argumenttia käyttämällä olisi osoitettu, että tilanne on näin, niin lainsäätäjällä ei sitten olisi mahdollista päättää, onko jonkin, jonkun tiedon oltava liitteessä vai ei, pitäisikö säädöstä päivittää vaiko ei. Koska tämä oikeus nyt on säilytetty ja lainsäätäjä muotoilee perussäädöksen, niin silloin jos joku perussäädöksen koskee, niin se vaatii aina delegoidun säädöksen. Kiitos. So thank you for your work on, on this. Kiitos oikein paljon. Kiitos tekemästänne työstä. En tiedä, oliko jäsenillä puheenvuoropyyntöjä. Jos ei, haluaako komissio lyhyesti puhua? Ei ilmeisesti. No, kiintäisin oikeudellista yksikköä tästä työstä ja tästä alustuksesta. Olemme kovin kiitollisia teille. Kollegat, ennen muita asioita haluaisin kollegat vain toivottaa hyvää joulua kolmatta kertaa ilmeisesti. Strasbourgissa jo toivottelin myös henkilöstölle, joka tuskin enää kuuntelee, vaikka kovasti työtä tekeekin. Kiitokset kaikille kollegoille. Se oli vahtimestareille ja tulkeille, jotka tekevät aina ylitöitä meillä. Kiitokset kovasta työstä. Toivon, että teillä on oikein hyvä joulu. Tämä on kyllä tehokkaimmin työskentelevä valiokunta käsittääkseni parlamentissa. Kiitos oikein paljon kollegat ja mahtavaa joulua. Onko muita asioita? Ilmeisesti ei seuraava kokous maanantaina 11. tammikuuta kello 15. Kiitos oikein paljon.